Probleme haben mit dem Protokoll, lassen Sie sich bis Ende der Sitzung wissen. Wir kommen zu Punkt 3 der Tagesordnung. Edelleenkään puheenjohtajalla ei mikrofonia. Ich Würde mich freuen, die neuen... Olisi, olen iloinen, että saan nyt toivottaa tervetulleeksi uudet kollegat Kroatiasta täällä. Ja puheenjohtajan mikrofoni, no niin. Matusek, sydämellisesti tervetuloa tänne kulttuurivaliokuntaan. olemme iloisia, mutta meillä ei kuitenkaan vielä ole tulkkausta kroatian kieleen. Mutta hän puhuu erinomaista saksaa ja englantia, niin hän kyllä voi seurata erittäin hyvin tätä kokousta. Meillä on nyt tulkkaus kaikkiin virallisiin kieliin, paitsi Viron, Liettuaan, Latviaan, Maltaan ja Ruotsiin. Huomenna aamulla kello yhdeksän meillä on edustaja Skurian mietintö valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan tunnistamisesta ja me äänestämme siitä, joten pyydän, että olette täällä täsmällisesti kello yhdeksän paikalla äänestämässä. Älkääkä unohtako äänestyskorttejanne. Äänestyksen jälkeen meillä on sitten julkinen kuulemistilaisuus EUn tulevien kulttuuri- ja mediaohjelmien määrittelystä. Tässä olivat puheenjohtajan ilmoitukset. Nyt pääsemme kohtaan neljä esityslistalla. Meillä on tänään Rova Silvia Kostan mietintö täällä lastensuojelu digitaalimaailmassa. Meillä oli myöskin muutama ongelma tämän mietinnön alkutaipaleella, koska toinen valiokunta välttämättä artiklan 50 puitteissa halusi saada näppinsä mukaan tähän. Tämän kyllä saimme onneksi hoidettua. Annan tässä nyt mielelläni Rova Kostalle puheenvuoron, jotta hän johdattelee meidät tähän mietintöön. Ole hyvä Silvia, sinä saat puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. mediayhteisö lapsista, lapsista koskee kaikkia. Kuuluuko tämä hyvin sinne? Niin, tästä tulee paljon keskustelua aikaiseksi tästä aiheesta, että kun mä... ja pyydän anteeksi, että tässä on monia asioita esille vähän päällisin puolin, joten olen pyrkinyt ottamaan esimerkiksi tärkeimmät asiat esille. Joten kiitän komission sihteeristöä hyvästä yhteistyöstä. Tämä on ollut arvokasta meille. Ja tästä muutama ajatus. Tiedämme kaikki, että internet on nuorten, eurooppaisten nuorten kumppani. Heistä nyt on enemmänkin ystävä ja kumppani heille. He ovat mukana digitaalimaailmassa 40 tuntia viikossa, siis television äärellä, ja kaksi tuntia päivässä tietokoneen ääressä. Ja puhut, tässä voidaan puhua myöskin, että eh, puhutaan tästä digitaalisesta lukutaidosta, joka on toisenlaista tietoisuutta. Koulun pitää ottaa myöskin huomioon tämä lukutaito. Internetiä käyttää koulutehtävien, peleihin, tietojen lataamiseen, tiedon vaihtamiseen, sosiaaliverkostoissa käymiseen, tällaisiin chat-verkostoihin ja virtuaalimaailmoihin. Tärkeää tässä tutkimuksessakin on on tämä EU Kids Online-tutkimus, jossa puhutaan turvallisemmasta internetistä. Ja tässä pyritään ottamaan netin positiivisia vaikutuksia esille. Noin, noin yli 55 prosenttia lapsista tietoa näistä, näistä riskeistä netissä on. Ja monet, monet ovat heidät häirinnän kohteeksi internetissä, vaikka verkkolähentelyä tai verkkokiusausta on tapahtunut, jopa seksuaalistakin lähentelyä. Ja me tiedämme, että tässä oikein usein myöskään ei tiedetä tarpeeksi asian vaikutuksista ja vastuullisuudesta. Ihmisarvoista toimintaa on myöskin tärkeää nettiyhteisössä, ja tästäkin on tehty jo suositus parlamentin taholta 2006. Ja on tärkeää, että komissio tekee kuulemistilaisuuden tästä aiheesta, että me tapahtui 2009. Ja tähän me perustamme oman mietintömme, mietintömme tänä päivänä. Näin parilla kolmella sanalla voidaan todeta, että tämä on aikamoinen ero eri jäsenvaltioiden välillä toiminnassa, itsesääntelyssä – tai sopimuksissa, joita hallitukset ovat tehneet palveluntarjoajien kanssa. Näistä kaikista, kaikista tulee kuitenkin esille, että tällä hetkellä vielä taa tarpeeksi alaikäisten suojelua. Eikö tässä ole yhtenäisiä lähestymistapoja jäsenvaltioiden kesken, kuinka voitaisiin koordinoida tehtäviä ja valvoa ja täyttöön panna politiikkaa tällä alalla. Tähän tarvitaan uusia positiivisia aloitteita. Näiden viimeisen kuuden kuukauden aikana Euroopassa on nähnyt kyllä tärkeitä toimia. Osa näistä on hyväksytty. Ajattelen myöskin tätä direktiivirtusta, jota, jossa taistellaan siis seksuaalista hyväksikäyttöä ja pornografiaa vastaan, joka olisi 2011. Ja myöskin tammikuussa Redingin tekemä erotus henkilötietojen suojaan liittyen, jossa katsotaan erityisesti juuri alaikäisten suojelua. Tämäkin on hyvin soveltuvaa tähän liittyen. Ja komissio itse on myös tiedonannon, joka tullaan varmaankin julkaisemaan lähiviikkoina tai kuukausina, jossa puhutaan internetin paremmista käytöstä alaikäisten suhteen. Ja myöskin audiovisuaalisen tiedon levittämisestä netin kautta, joka osittain liittyy tähän asiaan. Komissio sen Grossin puitteissa on tehty 25 valtion kesken tällainen aloitte. Ja tässä on tehty viisi kriteeriä alaikäisten suojelmiseksi verkossa, mitä komission jäsen erottaa ja meidänkin pitää vielä tätä valvoa ja tuota tätä välinettä voidaan sitten myös käyttää johdonmukaisesti tulevaisuudessa. Haluan muistuttaa myöskin siitä, että täällä on monia eurooppalaisia sääntöjä, siis alaikäisiin liittyviä sääntöjä, vaikka kaupan alan sääntöjä tai medialan sääntöjä tai nettitelevisiota koskevia sääntöjä. Vaikkakaan tällä hetkellä näitä kaikkia vielä todennettu lopullisesti. Mutta tässä on paljon säännöstä olemassa, koskee tähän aluetta. Ja tähän ensimmäiseen alaikäisten suojeluohjelmaan, joka komissio jäsen Maastrom erotti, niin siinä juuri pyydettiin koko Euroopan unionia tekemään tällaisen holistisen lähestymistavan alaikäisten suojeluun liittyen. Ja tämä on artikloista 23 ja 23 lähtöisin Lissabonin sopimuksesta. Ja, ja tätäkin minun, minäkin haluaisin katsoa ja keskustella teidän kanssanne. Voidaan keskustella sitä puitedirektiivistä, joka jollain tapaa voi sitten määritellä kaiken kattavasti tämän koko alaikäisiä koskevan verkkosääntelyn, jossa suojellaan heidän oikeuksia. Näinä kuukausina olen Paljon puhunut myöskin perhejärjestöjen kanssa ja muiden järjestöjen kanssa, jotka suojattavat alaikäisiä. Myöskin nuoret ovat mukana tässä toiminnassa. Ajattelen myöskin tässä nuorten TV-tarjontaa ja niitä toimijoita, videopelejä, joita tarjotaan nuorille ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja näiden sidosryhmien taholta on myöskin ollut paljon mielenkiintoisia vastauksia tähän liittyen. Ja tiedätte kyllä varmaan, että tässä asiaa on eri jäsenvaltioissa. Tässä on luotu hyvin laaja verkosto, kansalaisyhteiskunnan jossa on asiantuntijoita ja muita edustajia mukana. Ja vuoteen 2013 mennessä on sovittu, että koordinointia jatketaan tämän ohjelman puitteissa. Joten toivon, että tämän monivuotaisen uutisen ohjelman puitteissa, Connect Europe-ohjelman puitteissa, ei unohdettaisi sitä erityisluonnetta, joka tällä alueella on, joka on myöskin tullut esille viime vuosina. Mietinnössäni otin, otan kolme aspektia erityisesti esille. Ensinnäkin pääsi, pääsy nettiin on oikeus nuorille tietenkin olemassa tiettyjä ryhmiä, jotka ovat heikommassa asemassa, joilla ei ehkä ole pääsyä uusien medioiden koulutuksen piiriin. Ja sitten myöskin pitää taistella laitonta sisältöä vastaan ja haitallista sisältöä vastaan. Ja yksityisen suoja, yksityisen suoja on myöskin tärkeää. Ja digitaalinen kansalaisuus on myöskin minulle tärkeä asia. Ja näin olen ottanut muutamia asioita esille, jotka kollegoiden taholta on tullut esille, jotka aika usein juuri koskevat että tässä on monimuotoinen asia kyseessä. Me tulee mediaopetukseen, joka on tärkeä asia. Ja monet järjestöt ovat puhuneet tästä. On tärkeää luoda, että meillä on tällainen koulutuksellinen yhteisö, siis koulujen ja perheiden ja muiden toimijoiden kesken, jotta palvelun tarjoajat myöskin olivat mukaan tähän yhteisöön. Pitää tarjota turvallista digitaalisisältöä nuorille, ja myöskin laadukasta. Ja juuri TV toiminnassa pitää myöskin tukea tätä lähestymistapaa. Sitten on myöskin uusi lähestymistapa, eli digitaalinen kansalaisuus, eli pääsy verkkoon. Ja tästä on tehty Pratislavassa tärkeä aloite, liittyy juurikin yksityisen suojaan Euroopassa. Täällä on otettu huomioon, että täällä on hyvin ikäviä ilmiöitä nuorten kesken, vaikka tästä verkkokiusausta. Eli tietoja laittaa verkkoon, jotka ovat haitallisia koulukavereille. Ja tästä on otettu tuomioitakin. Ja aika usein unohtuu tässä, että tässä on tavallaan rikos, erään tyyppinen rikos kyseessä, no ainakin laiton toiminta kyseessä, jota pitää ottaa myöskin ottaa esille nuorille näitä toimintatapoja, että ne ovat laittomia. Ja pitää antaa heille tietoa siitä, että miten, miten se toimitaan siellä verkossa oikealla tavalla. Sitten täällä eurooppalainen European Schoolnet. Tämä on mielenkiintoinen koulutusaloite. Ja sanotaan juuri sosia- sosiaalista kompetenssia nettoon, verkkoon siis. Ja sitten puhun vielä näistä toimenpiteistä, joita tarvitaan verkossa. No meillähän on tämä lapsipornografia aloite ja tämä käsittely on jo täällä päätetty, mutta otan toisen asian esille laittomiin sisältöihin liittyen. Ne no, otakaa usein esille, että on, on vaikeaa katsoa tätä laitonta toimintaa verkossa. Tästä olen lukenut Redingin direktiivirtuksen. Ja minusta juuri tässä pitäisi erityisesti suojella nuoria. Ja no tätä ehdotusta emme vielä antaa parlamentista, toivottavasti tulee piakkoin tänne, mutta että 24 tunnin kuluessa voitaisiin ottaa ilmoitus ja poistaa sisältö netistä. Ja tämä myöskin vähän, että, että nuorilla olisi erityinen tietojen suoja verkossa. Ja sitten olisi tällaisia vihjepuhelimia, jotka valvovat näitä standardeja. Vihjelinjoihin liittyvät standardit. Sitten myöskin tärkeää, että perheet ja opettajat ja nuoret tietävät, mitkä ovat heidän oikeutensa tällä alalla. Ja tarvitaan sopimuksia palveluksien, tai palvelujen tarjoajien kesken, että noudatetaan oikeaa lähestymistapaa. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä Lanzarotin sopimusta hyväksyneet, jossa pyritään juuri estämään lasten hyväksikäyttöä netissä. Joten uskon, että tavallaan olemme tilanteessa, että on löydetty uusia sääntöjä liittyen laittomaan toimintaan verkossa. Ja tällä hetkellä on herkässä tilanteessa, ollaan vähän niin kuin harmaalla alueella. On tiettyjä laittomia toimia, mutta sitten on näillä harmaa alueilla jotka ovat jossain haitallisia toimia, joista pitää olla myöskin huolestunut, mutta ehkä siinä ei voida puuttua kuitenkaan lainsäädäntöaloitteen, vaan ehkä vain suunnitulla politiikalla tai muilla positiivisilla toimilla, koulutustoimilla. Eikä tietenkään saa unohtaa vuoropuhelua tässä tärkeässä vaiheessa, kun pyritään harmonisoimaan Euroopan tasolla digitaaliseen toimintaan liittyviä sääntöjä. Meidän pitää jatkaa ponnistelua eurooppalaisen puitteiston puolesta, että löydämme turvallisemman verkkoympäristön. Ja tämä sopimus pitää myöskin panna täytäntöön jäsenvaltioiden kesken. Eli lopuksi voin todeta, että haluamme tukea tätä eurooppalaista verkkokansalaisuutta nuorille – Tietenkin on tärkeää, että he pääsevät tietoon kiinni, jota verkossa on olemassa, ja että tämä tavallaan osa demokratiaprosessia tietoon pääsy on hyvin tärkeää tässä yhteydessä. Tämä liittyy aktiiviseen demokraattiseen rooliin yhteiskunnassa. Kuinka päästään vaikka kunnan tai hallinnon tietoihin käsiksi Tämä on tavallaan osa nuorten digitaalista kansalaisuutta. Voi päättää toteamalla, että tämä on myöskin suuri mahdollisuus meille, mutta tässä on myöskin riskejä näkyvissä netin käytössä. Ehkä tietyt etniset ryhmät voivat joutua vaikka syrjään tai heitä voidaan syyttää siellä. Joten pitää ottaa kaikki mukaan. Ja tämän takia on tärkeää, että luomme tärkeä, tärkeät arvot ja koulutussuunnitelmat yhdessä. Silva. Kiitoksia Silva. Ensimmäinen puhuja on edustaja Clarkin. Thank you. And firstly, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin esittelijälle ensinnäkin aivan erinomaisesta työstä tällä tärkeällä saralla. On hienoa, että valiokunta on päättänyt laatia mietinnön tästä aiheesta. Digitaalinen maailma voi tarjota monia mahdollisuuksia ja arvokkaita resursseja koko yhteiskunnan, varsinkin nuorten kannalta, mutta erityisestikin nuorten osalta jäsenvaltioiden täytyy parantaa tilannetta alaikäisten suojelemiseksi. Mietintö kattaa monia tärkeitä alueita, mutta haluaisin painottaa aivan erityisesti sitä, että tuetaan niitä kohtia tekstissä, joissa todetaan mediakoulutuksen olevan erittäin tärkeää jotta ymmärretään paremmin vaaratta. Ja myöskin perheiden, koulujen ja kansalaisyhteiskunnan täytyisi kaikkiin ottaa vastuuta varmistaakseen sen, että lapsia suojellaan kunnolla siihen, kun he käyttäytyvät internet ja uutta mediaa. Suurin osa perheistä kyllä sanoi lapsille, että ei kannata puhua muukalaisille, mutta kuitenkin lapsia saattaa olla makuuhuoneessaan oma tietokone ja täysin vapaa pääsy internettiin. Esittelijä on hieno tavalla ottanut esiin monia vaaroja, jotka mahdollisesti uhkaavat nuoria ihmisiä tänä päivänä. Valistus on tärkeää, mutta se ei riitä, koska internetillä ei ole mitään rajoja ja jäsenvaltioiden täytyy jatkaa työtään ja yhteistyötään tällä saralla. On iloinen, että esittelijä on vedonnut jäsenvaltioihin, että nopeutetaan sitä taistelua, jota käydään laitonta ja sopimatonta sisältöä vastaan hän on tehnyt erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia tässä suhteessa. Mä täytyy myöskin painaa sitä hyvää työtä, jotta kansallisyhteiskunnan järjestöt ja tekevät. Kiinnittäisin valiokunnan huomioon esimerkiksi, huomioon esimerkiksi Internet Watch-säätiön toimintaan. IVF puolestaan on isossa Britanniassa toimiva kuuma linja, johon voi antaa vihjeitä joiden perusteella voidaan sitten seksuaalista sisältöä pitävät, sisällä pitävät videot ja muut epäsopivat internet-sisällöt poistaa verkosta palvelun tarjoajien silloin otetaan yhteyttä. Ja tuo säätiö tekee työtä. Kaikkia, ka, kaiken tyyppisiä välineitä on kyllä jäsenvaltioiden käytössä, kun ne taistelevat lasten suojelmisen puolesta internetissä. Varia on monia. Niin ikään meidän täytyy kannustaa jäsenvaltioita käyttämään hyväksi niitä mahdollisuuksia, pikemmin käyttää, innostaa nuoria ja kaikki muitakin olet käyttämään hyväkseen internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Kiittäisin Rova Kostaan siitä, että hän varsinkin alaikäisiä pyrkii suojelemaan netissä. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Nevidalova. Ďakujem Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluan onnitella edustaja Kostaa Mielestäni hän on valinnut erittäin hyvän lähestymistavan. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe, mehän kaikki tiedämme tämän. Mielestäni on hyvä, että hän mietinnössään mainitsee sen, että tässä valistusta täytyy edistää ei ainoastaan lasten, vaan myöskin vanhempien kohdalla. Isommat lapset kyllä ymmärtävät tämän hyvin, mutta pienet lapset ovat ongelma. 60 prosenttia lapsista, jotka ovat kuusivuotiaita, ovat päivittäin verkossa vanhemmat antavat näiden lasten pelata netissä, eivätkä lapset ymmärrä millaisia vaaroja verkossa piilee, joten valistus on äärimmäisen tärkeää ei ainoastaan lasten, vaan myöskin vanhempien kohdalla. Aina vaan uudestaan, kun puhutaan internetistä, puhutaan tästä jakolinjasta vapauden ja turvallisuuden välillä on erittäin tärkeää tämä ongelma saada ratkaistuksi, koska vapaushan on verkossa tärkeää, mutta jos jonkin henkilön turva on uhattuna, niin tämä on kyllä suuri ongelma ja haluankin tässä kiittää esittelijää. Kiitoksia. Sitten meillä on kollega Sver. Hvala lepa. <clears throat> Tudi jaz bom kratek. Rad bi samo kolegi Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti vain. Voisi kiittää kollega Kosta tämän hyvästä työstä. Meidän valiokuntamme on vastuuvaliokunta tämän tärkeän asian käsittelyssä. Ja meidän täytyy ottaa esiin tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät internettiin ja sen käyttöön. Kyllä taustalla myöskin historiallinen kehitys, joka on juonta juurensa histori- teollistumisen aikaan. Varhaisoppiminen on muuttunut tänä päivänä. Lapset ovat suvereineja digitaalisessa maailmassa. Kolme vuotiaat jo toimivat pätevästi netissä. Ja digitaalinen maailma on vallannut yhä enemmän jalan sijaa. On tärkeää, että me aikuiset luomme hyvän pohjan lasten internetin käytölle, jota työtä sitten jatketaan koulumaailmassa. Koulumaailma on menettänyt monopolinsa tiedon välittämisessä ja arvojen opettamisessa nuorille ihmisille. Mitä epäviralliseen oppimiseen, muun kuin kouluoppimiseen tulee internetillä on tässä merkittävä rooli. Meidän täytyy luota, luoda myöskin synergiaa digitaalisen maailman suuntaan ja digitaalinen maailma ja sen hyväksikäyttö täytyy ottaa, ottaa osaksi opetussuunnitelmaa ja myöskin kertoa internetin vaaroista. Paljon kiitoksia. Kollega Kamerevert. Paljon kiitoksia. Kiitoksia myöskin Silvialle. Saksalaista kokemuksesta minä tiedän, miten vaikeaa on tehdä järkevä ehdotus nuorison suojelemista mediassa. Kaksi vuotta sitten me yritimme tätä Saksassa sopimuksen turvin ja se kyllä epäonnistui täysin. Me epäonnistuimme myöskin siitä syystä, että tässä pyrittiin saman aikaiseksi sääntöjä, tai yritettiin siirtää analogisen maailman sääntöjä digitaaliseen, ja sitten todettiin, että no eipä se toiminutkaan. No, TVn kohdalla, eli kaikki nämä nuorisosuojelutoimenpiteet, joita me esimerkiksi olemme säädelleet direktiivissä, niin se kyllä on analogisen maailman direktiivi. Ja esimerkiksi kun on olemassa elokuva, joka on kielletty alle 16-vuotiaalta, niin se, saa, se saadaan esittää vasta kello 22 jälkeen, mutta sitten jos tämä ei enää tapahdu lineaarisesti, niin sehän hankaloittaa näitä ikärajoja. Ja näin tapahtuu kaikilla aloilla, joten tämä kyllä on ensinnäkin erittäin tärkeä aihe ja toisekseen aihe, jossa ei voi riittävän montaa kertaa painottaa sitä, että tämä medialukutaito on tässä tärkeää. Lapset, nuoret ja myöskin aikuiset pitää saattaa sellaisen aseman, että voit käyttää netin mahdollisuuksia, mutta nähdä myöskin riskit ja toimia oikealla tavalla. Ja näin tarvitaan joitakin puitepäätöksiä tai ehtoja. Ja yksi tärkeimmistä on tämä Redingin ehdotus tietosuojadirektiiviksi. Tämä on äärimmäisen merkittävässä roolissa, varsinkin mitä tulee näihin sosiaalisiin verkostoihin, koska siellähän nuoret ovat hyvin varassa tilanteessa. He saattavat käyttää tietojaan siten, että se aiheuttaa ankaluuksia heille myöhemmin, eivätkä itse ole tietoisia tästä. Tämä on tärkeä osa-alue, mutta hiukan minua epäilyttää tämä puitedirektiivi-asia. Sen avulla pyritään saada yleiseurooppalainen taso nuorison suojeluun. Tiedän, että meillä on unionissa hyvin erilaiset järjestelmät, mutta tiedän myös, että eri maat unionissa äh, työstävät näitä asioita hyvin eri mittapuun mukaan ja kun nyt ajatellaan elokuvaa, niin esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa elokuvassa ikäraja on ehkä 14, Saksassa 16 ja Ranskassa 18 vuotta. Tässä käytetään aivan eri mittapuuta ja se liittyy myöskin siihen no, kulttuuriseen lähestymistapaan tietyissä asioissa – ja näin mielestäni tämä, tässä onkin hyvin vaikeaa saada aikaiseksi yhteinen taso, mitä tulee näihin ikärajoihin, joka sopii sitten kaikille Euroopassa ilman, että joku nyt sitten pitäisi itseään etuoikeutettuna, no se nyt ei ole oikein sanottu, tai että joku toteaisi, että no meidän suvaitsevaisuutta tässä rajoitetaan. Tämä on hyvin vaikeaa. No Saksassa meillä on kyllä ihan hyviä kokemuksia tästä vapaaehtoisesta itsevalvonnasta. Tämä onnistuu hyvin elokuvien kohdalla ja myöskin pelien kohdalla, mutta sieltäkin aina havaitaan, että arviointi varsinkin videopelejä ajatellen ovat hyvin erilaiset kuin mitä meillä Saksassa. Se, että tässä nyt löydettäisiin yhteinen nimittäjä, niin se on kyllä hankalaa, mutta kyllä siihen tulisi pyrkiä. No sitten nämä valtiolliset menettelyt, oikeudelliset menettelyt, se on tärkeä asia. Muistatte varmaan, kun puhuimme lapsipornografiasta, niin hermostuin aina silloin, kun kyse oli siitä, että mahdollisesti valvottaisiin viesti, viestien välittämistä netissä. No siis tarkoituksena on poistaa nämä haitalliset eikä että niitä ei blokeerattaisi. Tässä tarvitaan oikeudellisia toimenpiteitä. Joten kaikessa, mitä teemme, meidän täytyy pitää kiinni siitä, että perusoikeuksia ei loukata ja että meillä ei ole sitten sellaista valvontajärjestelmää netissä, joka loppujen lopuksi aiheuttaa ikään kuin totaalista kontrollia valvontaa siitä, mitä me teemme. Tässä pitää löytää aivan oikea suhtaisuus ja tämä on hyvin vaikeaa minä kyllä taistelisin tällaisia valvontatoimenpiteitä vastaan. Ja sitten myöskin palvelun tarjoajien vastuu on tärkeää. Silloin kun he perust- tai voivat tietää näistä sisällöistä, niin silloin niiden täytyy myöskin pitää huoli siitä, että ne poistetaan verkosta, mutta emme saa velvoittaa niitä siihen, että niiden tulisi jatkuvasti valvoa kaikkea sitä, mitä palveluntarjoajat heidän kauttaan tarjoavat. Joten näin on tärkeää, että löydämme oikean tasapainon viestintä perusoikeuksien yhtäältä ja toisaalta valvonnan puuttumisen välillä EU:ssa ja toisaalta sitten myöskin, kun ajatellaan nuorison ja lasten suojaa. Tässä on hyviä lähestymistapoja tässä mietinnössä ja meidän täytyy katsoa, että nämä eri tasot, joilla me toimimme, esimerkiksi tietosuojadirektiivi ja muut direktiivit ja nämä oikeudelliset kysymykset, että nivomme ne yhteen, jotta kaikki näkevät, miten me sääntelemme tätä nuorison suojelua internetissä. Tässä kaikki. Kiitoksia. Tämä näyttää nyt olevan kyllä ympyrän neliöimistä hirveää. Edustaja Matula. Mulțumesc, doamna președintă. Câteva idei aș vrea să aduc, eh, cu câteva idei aș vrea să vin și... Kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää muutaman ajatuksen tähän liittyen. Onnittelen esittelijää, koska tämä mietintö, tämän avulla me pyrimme jälleen kerran löytämään oikean tasapainon nuorten ja alaikäisten oikeuksien ja heidän suojelun välillä digitaalimaailmassa – Ilman muuta me elämme maailmassa, jossa kaikki on kehittynyt nopeasti ja tulevaisuudessa vauhti vaan kiihtyy. Ja tämän takia minun pitää todeta, että tuen sitä ajatusta, että autettaisiin nuoria ja lapsia oppimaan digitaaliympäristössä. Mutta meidän pitää kouluttaa heitä käyttämään internettiä turvallisella tavalla, koska silti osa niistä, jotka kouluttavat opettajia ja muita, he tietävät vähemmän internetistä kuin nuoriso itse. Ja tietenkin tästä saattoi syntyä huolenaiheitakin. Ja ehkä jopa tietokoneesta on tullut tavallaan perheen jäsen yhteisössämme ja yhteiskunnassamme. Joku, joka tavallaan hoitaa lapsia, koska lapset viettävät niin paljon aikaa tietokoneen ääressä. Ja tämän takia minä haluaisin todeta, että tietokoneet ovat perheenjäsenet, jotka ovat joskus jopa vaarallisiakin perheenjäseniä. Ja henkilökohtaisesti haluan todeta, että minä en hyväksy sitä, että tehtäisiin valvontajärjestelmä, joka on tällainen totalitäärinen. Koska minä tulen entisestä kommunistisesta maasta, Itä-Euroopan maasta, ja minä tiedän kyllä, minkälaista on elää sellaisessa järjestelmässä. Ja me tiedämme kaikki, mitä tapahtuu tällaisten järjestelmien puitteissa. Digitaalimaailma löytää kyllä omat ratkaisunsa näihin asioihin. Ja kiitokset ja onnittelut esittelijälle. Thank. Paljon kiitoksia kollega Biski. Ehkä voin sanoa jotakin asioiden suhteellistamisesta, oikeasuhtaisuudesta. Monia vuosia sitten olin mediatutkija ja laadin erään tutkimuksen jossa havait eräs mielenkiintoinen syy-seuraussuhde. Kun nuorille asetetaan kieltoja tai esteitä, sitä kiinnostuneemmaksi he tulevat asiasta. Ja he keksivät kaikenlaisia konsteja, jotta voidaan kiertää sääntöjä. Minun mielestäni tämä ei sinänsä ole vaarallista, koska taustalla on terve uteliaisuus. Se nyt vain on niin. Aikuiset ovat huolissaan, mutta periaatteessa se, että kielletään jotakin, se on kaikkein tehottomin keino estää jotain. Kun Itä-Euroopan edustaja puhui DDRn aikaisista koko, koko, kokemuksista, televisiotoimesta, kommentoimaan mikrofina, niin totta kai ei näin kannata tehdä, mutta niissä perheissä, joissa vanhemmat todellakin varmistivat sen, että kieltoja, vanhemmat olisivat kieltä, niin siitä huolimatta nuoret katsovat televisiota. tämän näistä rajoituksista ja kieloista. Katson siksi, että on äärimmäisen tärkeää, että mediavalistusta annetaan, jotta nuoret itse voivat itsenäisesti tehdä valintoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nuorten täytyy voida itse tehdä oma päätöksensä siitä, mitä katsovat, mitä eivät jotta nuoret olisivat itse ikään kuin tässä ohjaksessa. Tämä on mielestäni se kaikkein tärkeintä. Ja kun tarkastelen edistystä viime vuosina, niin edistystä on kyllä tapahtunut joissakin jäsenvaltioissa. Onko se riittävää? Tähän minä suhtaudun epäileväisesti, mitä mediavalistukseen siis tulee. Olen epäileväinen siksi, että kun vahvistetaan ponnisteluita, sitten Tämän valistuksen jäljet tai hedelmätä voidaan kerätä vasta vuosien kuluttua. Tämä on hidasta. Tämä on mielestäni, minun mielestäni ratkaiseva kysymys, ei niinkään kiellot. Kyllä, tässä oli jotakin. Sitten kollega Becker. Äh, Minäkin haluan kiittää kollega Kostaa tästä tärkeästä mietinnöstä. Minun vastauspuheenvuoroni liittyy tässä enemmänkin tähän perustavanlaatuisuuteen toimenpiteitä ajatellen, kun ajatellaan näitä tapauksia. Ja tämä ei nyt liity mitenkään suoraan tähän mietintöön, vaan tähän alueeseen, jossa me liikymme, eli analoginen maailma, jossa on hyvin moni asia on toiminut, niin kuin kollega totesi. Sitä en näe mitenkään tällaisena päättyneen rakennustyömaana, koska mielestäni siellä ikään kuin tehdään tällaista valmistelutyötä, mitä kutsutaan lapsuuden seksuaalisointina tieteessä. Meillä on aivan järkyttäviä tietoja siitä, esimerkiksi Vogue, siellä oli kymmenvuotiaita tyttöjä, jotka on sitten meikattu ja pistetty näyttämään seksikkäältä 18-vuotiaalta. Eli kun ajatellaan nyt tätä kynnyskysymystä, niin sillä on kyllä merkitystä, joka sitten johtaa siihen, että tällaisia väärinkäytöksiä tapahtuu. Ja tuen myöskin sitä, että kaikki se, mikä ei ole nimeltään, tai ei ole kieltoa, vaan koulutusta tai kasvatusta, niin tässä pitää myöskin kasvattaa tietoisuutta ja myöskin kun ajatellaan yhteiskunnallisia arvoja seksuaalisuuteen liittyen aivan lapsuudesta lähtien, siis ei tätä nyt voida välttämättä täytään panna aivan välittömästi, mutta halusin vain todeta tämän ajatellen tulevia aloitteita, joita tästä parlamentista tulee. Kiitos. Kiitoksia paljon. Olemme varmastikin kaikki samaa mieltä siitä, että tämä aihe ei, sinne ei tulisi koskettaa ainoastaan lainsäädäntöä elimiä ja palveluntarjoajia, vaan myöskin ne, jotka ovat lähimpänä lapsia, niiden pitäisi nämä tiedot välittää näille henkilöille eteenpäin, esimerkiksi opettajat ja vanhemmat, ja ehkä vanhemmatkin sitten jo kykenevät antamaan lapsilleen parempia ohjeita siitä, miten näitä medioita tulisi käsitellä. Totta kai on hirveää, että on paljon sellaisia vanhempia, niin kuin herra Matula totesi, käyttävät TVtä lastenvahtina. Ei sitä sellaisena, sellaiseksi ole tarkoitettu. Ja myöskin kouluttajien, opettajien jatkokoulutuksessa pitäisi pitää huolta siitä, että he voivat tai osaavat käyttää näitä välineitä oikein. Nyt Rova Benerab Atu ja sitten Rova Kosta vielä. Euh, Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittää Rova Kostaa tästä mietinnöstä ja päätösauselmasta kertaa mielenkiintoinen. Monia asioita on sanottu, että en halua kaikkia toista. Haluaisin vain todeta erään seikon, vielä mainittu. Minä sanoisin tätä mainossaasteen, kutsun sitä mainossaasteiksi. Internetissä kaikki on ilmaista, mutta kuitenkin kun mikä tarkastelee läheisemmin tilannetta, siinä on valtavasti mainoksia, varsinkin sosiaalisessa mediassa. Ja tämäkin elementti pitäisi ottaa huomioon. Merci encore une fois. Euh, Kiitos vielä kerran. Ja komissiosta äh, Patricia Malmström. Missä te olette? Aha, siellä. No, saatte puheenvuoron. The commission also welcomes... Kiitoksia. Komissiokin pitää erittäin hyvänä Rova Kostan mietintöä. Mietinnössä erittäin hyvin käytän lävitse monia seikkoja, joita komissiokin pitää perustavanlaatuisen tärkeinä, kun luodaan parempi internet lapsia varten. Pidämme hyvänä sitä, että huomio on kiinnitetty siihen, miten kehitetään internettä ja digitaalilukutaitoa, ei pelkästään kouluissa, vaan koulujen ja vanhempien yhteistyöllä. Lapset saavat koulutusta ja resursseja, jonka avulla he ymmärtävät paremmin, miten internettiä käytetään. Nuorten osallistuminen ja helpompi pääsy parempaan sisältöön täytyy varmistaa. Samanaikaisesti tunnustetaan tarve luoda strategioita, joilla voidaan suojella nuoria ja alaikäisiä riskeiltä. Sisällön, sisältöön pääsyn pitäisi olla helpompaa sisällön luokittelu ja yhteen toimivuus rajojen ylitse. Siten, että otan huomioon kulttuurierot ja perhearvolta. Kaikki ne ovat pyrkimyksinä tässä mietinnössä. Painotamme myöskin erittäin voimakkaasti sitä, että tunnustettaisiin tosiasia, että internet tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Samalla haluamme määritellä riskejä ja pyrimme pienentämään näitä riskejä parhain mahdollisin keinoin. Lisäisin vielä, että olen erittäin kiitos, kiitollisia siitä eksplisiitistä tuesta, joka annettiin Safe Internet-ohjelmalle sen merkitykselle. Esitekin tunnustaa, että ohjelma täytyy jatkaa, ja komissio on ehdottanut, että tämä liitettäisiin Verkkojen Eurooppa Connecting Europe-aloitteeseen. Tämä lisäisi tietoisuutta ja valistusta ja erilaisia kampanjoita jäsenvaltioissa niiden aloitteiden lisäksi, joihin on jo ryhdytty laillisen sisällön lataamisen tai laittoman sisällön lataamisen estämiseksi. Kiitoksia. Lyhyt vastaus edustaja Kostalta, koska meillä on paljon aiheita vielä esityslistalla. Vain lyhyesti puheenjohtaja kiitän kollegoita ja komissiota tästä positiivisesta jonka kannoitte mietinnölle ja myöskin näistä tärkeistä ehdotuksista ja myöskin näihin avoimiin kysymyksiin liittyen. Tiedän, tiedän tarkkaan, että että on vaikeaa löytää tasapaino tässä asiassa. Mä Klaakin mainitsi tämän asian ja sitten Katariina myöskin myöhemmin. Sitten tämä vaikea tasapaino, joka pitää olla oikeuksien siis oikeus pääsyyn internettiin, ja sitten taas toisaalta suojelun välillä, että pitää taas suojella heidän psykologis-fyysistä kasvuaan. Kaikilla meillä on laajempi vastuu tästä. Totta kai meidän pitää antaa heidät kasvaa vastuullisesti aikuiseksi, aikuisen yhteiskuntaan. Tähän, tässä on vastuustenkin perhe, sukulaiset ja myöskin laitokset ja muut toimijat. Tähänkin pitäisi olla muutama selkeä sananen, ettei tässä puhuta pelkästään äh, puhevapaudesta, vaan myöskin tavallaan asioita, jotka liittyy nuoriin ja alaikäisiin. Pitää erotella vähän näitäkin asioita. Että väärinkäytöt tai laiton käyttö ei sovi taas toisaalta. Tämä on hyvin herkkä aihe. Ja on totta, että täällä on paljon tietoisuutta asiasta. Tämä on ensimmäinen vaihe. Yhteiskunnassa nuorilla on enemmän toimintakykyä kuin aikuisilla jossain asiassa. Ja tämä pitäisi ottaa myöskin esille mietinnössä. Tiedämme myös sen, että nuorilla on tietenkin paljon kykyjä, mutta ehkä heillä on aina lopullista harkintakykyä arvioida niitä sisältöjä, mitä he tutkivat Tämä saattaa johtaa vaikeuksiin ja jopa väärin, väärään käyttäytymiseen verkossa. Totta kai odotan innolla teitä, teidän ehdotuksianne. Ja tämän takia aika lyhyen ehdotukset voin ottaa niitä mukaan vielä tähän lisäksi. Pyrin tietenkin vahvistamaan niitä asioita, täällä mainittiin sille, että, että vahvistetaan koulujen ja vanhempien roolia ja antaa näin mahdollisuuksia nuorille. Ja myöskin, että koordinoidaan eri direktiivien sisältöä, kuten kameri täällä totesi eri tietojen suhteen. Ja haluan todeta, että tämä direktiivi tavallaan vastaa tämänhetkiseen tilanteeseen. Että meillä on tietty tavoite tässä, pyritään nyt muodollistamaan, muodollistamaan tämä tilanne. Mitkä ovat ne toimijat, jotka voivat tällä, tässä tarttua aloitteeseen? Ei pidä katsoa tässä pelkästään sitä, että pitää ehkäistä asiaa paljon tarjontaa, vaan myöskin pitää olla vastuuta. Heillä pitää olla vastuuta myöskin seksuaalisen pornografisen materiaalin suhteen ettei lapsia käytä hyväkseen netissä. Tässä kaikki, kiitoksia. Paljon kiitoksia. Muistuttaisin teitä siitä, että toukokuun 10. mennessä teidän täytyy jättää tarkistukset kello 12. 10. toukokuuta ja sitten 19. kesäkuuta äänestämme. Seuraava kohta esityslistalla kohta koulutus Eurooppa 2020. Tämä oli jo koulutus ja Eurooppa 2010. Nyt tätä on pitkitetty kymmenellä vuodella kahden vuoden välein. Opetusministerit ja komissio eh, tekevät yhdessä raportin yleisestä koulutustilanteesta koko Euroopan alueella ja asettavat yhteisiä tavoitteita. Kuten kaikki tiedämme, nämä ovat painavia sanoja, eikä niitä aina täytäntöön panna. Emmekä me aina voi kaikkia pakottaa. Mutta koska meillä on aina hyviä ajatuksia, ideoita, niin se kyllä usein sitten myöskin vaikuttaa ministerineuvostoon ja heidän toimintatapaansa. Helmikuussa me käsittelemme tätä Rova Hannibalin asiakirjaa. Edustaja Hannibal, te saatte nyt puheenvuoron, jotta voitte esitellä vielä tämän aivan lopullisen luonnoksen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten totesitte, tämä tulee opetusministerien kokouksista. Koulutus ja Eurooppa 2020 on strateginen puitteisto Euroopalle yhteistyölle koulutuksen saralla. Ja tätä on käsitelty aikaisemmin. Mietintö tekee yhteenvedon ET 2020 ja eri toimista ja kehityskuluista 2009-2011 vuosien aikana. Ja siinä ehdotetaan painopistealueita eurooppalaiselle yhteistyölle seuraavalle kaudelle 2012-2014. Siinä korostetaan erityisesti sitä, miten koulutusyhteistyöllä voidaan tukea Eurooppa 2020-strategian tavoitteiden saavuttamista. Kuten puheenjohtaja totesi, Meillä ei ole toimivaltuuksia tässä, joten monet näistä asioista liittyvät vain lobbaukseen ja painostukseen. Ehkä voimme saada joitakin asioita täytäntöönpantoon, mutta mielestäni tämä on kuitenkin tarpeen, koska siinä otetaan asioita esille, parannetaan tietoisuutta ja tietyt asiat jäävät esityslistalle. Tämä on tärkeä harjoitus. Tärkeimmät tulokset komission raportissa tällä kertaa olivat se, että tarvitaan niin sanottuja älykkäitä investointeja ja toimintalinjauudistuksia, eli että äh, rahaa käytettäisiin enemmän ja niin pitkälle kuin mahdollista. Tarvitaan lisätoimia, jotta Eurooppa 2020 yleistavoitteet saavutettaisiin liittyen koulunkäynnin keskeyttämiseen ja korkeaasteisen koulutukseen. No, äh, suurimmalla osalla EUn kansalaista elinikäinen oppiminen ei toteudu, ja se on kyllä huolenaihe, varsinkin meille, kun ajatellaan niitä resursseja ja työtä, joita tähän laitetaan. Tarvitaan myöskin kansainvälistä liikkuvuutta uusien taitojen hankkimiseksi ja meidän täytyy myöskin parantaa Euroopan osaamispohjaa. Eli nämä ovat ne tärkeimmät komission löydökset, jotka liittyvät tähän ET 2020 raporttiin. Komissio ehdottaa että nämä vahvistettaisiin prioriteetteiksi eurooppalaiselle yhteistyölle seuraavalle ET 2020 syklille, jotta täytäntöönpano Eurooppa 22 strategiaa toteuttamiseksi onnistuu. Esittelijä puhuu tässä elinikäistä oppimista, jotta voitaisiin parantaa laatua ja myöskin, että tasapuolisuutta ja aktiivista kansalaisuutta voitaisiin parantaa. Parannettaisiin innovointia ja myöskin yrittäjyyttä kaikilla koulutuksen tasoilla me varmastikin kaikki voimme olla yhtä mieltä siitä, että mitä, mitä komissio ehdottaa. Mielestäni on kuitenkin tärkeää, että me myöskin otamme tässä omia ajatuksiamme esille, koska tämä on meidän mahdollisuutemme olla mukana prosessissa. Ja tästä syystä ehdotankin joitakin ylimääräisiä asioita, joita voisimme pohtia. Ensinnäkin meidän täytyy painottaa, että koulutuksen täytyy olla edelleen prioriteetti talouskriisin aikana usein halutaan leikata näitä sosiaalisia palveluja. Mielestäni tämä on virhe ja olisi täysin kontraproduktiivista, että leikattaisiin koulutuksesta, joten meidän täytyy edelleen jatkaa sen viestin välittämistä, että koulutuksen on oltava edelleenkin prioriteetti. Ja tämä on myöskin laajemmassa kontekstissa prioriteetti, koska yksi niistä asioista, mikä aina tulee esille talouskriisin aikana, kun leikkauksia tehdään, on se, että työttömyys kasvaa. Ihmisillä on vaikeuksia löytää työtä ja tätä voidaan auttaa koulutuksen parantamisella, joten on järkevää edelleenkin keskittyä koulutukseen ja kohdella sitä myöskin prioriteettialueena. Samanaikaisesti meidän täytyy myöskin parantaa varhaiskasvatusta. Komission raportti kyllä käyttää aikaa tähän ja tässä on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Uskon kuitenkin, että meidän pitäisi hiukan saada tähän lisää, varsinkin mitä me olemme jo täällä tehneet tämän asian puitteissa. Euroopan komissio vuonna 1996 totesi, että Euroopan maiden olisi käytettävä vähintään prosentti BKTstään varhaiskasvatukseen ja hoitoon, mutta OECDn vuoden 2004 tekemän tutkimuksen mukaan ainoastaan viisi maas, viidessä maassa tähän päästään tarkastelusta 20, joten tässä on vielä pitkä matka edessä ja kun ajatellaan tätä epävakaata taloudellista ilmastoa, niin on helppoa jättää huomiota varhaiskasvatus. Ja jos me näin teemme, niin tämä aiheuttaa tulevaisuudessa entistä suurempia ongelmia. Varhaiskasvatus ei ole mikään ylellisyystarvike. Ja se, että ei investoida varhaiskasvatukseen, sillä on kyllä kustannuksensa, jota ei välttämättä heti havaita, mutta sillä on seurauksia, kuten esimerkiksi pienempi taloudellinen tuotto tulevaisuudessa. Nämä voivat entisestään rasittaa jäsenvaltioiden rahoitusvakautta ja myöskin EUn rahoitusvakautta. On osoitettu, että varhaiskasvatukseen tehdyt panostukset vähentävät kustannuksia myöhemmin. Esimerkiksi lisäävät tulevaa työvoimaa, jolloin valtion verotulen menetykset voivat pienentyä. Ne voivat myöskin vähentää tulevia terveydenhuoltokustannuksia, rikollisuutta ja epäsosiaalista käyttäytymistä. Joten olen nyt painottanut enemmän tätä varhaiskasvatusta mietinnössäni ja uskon että, ja toivon, että valiokunta tukee tätä. Sitten kolmas asia on kielitaito. Me puhumme paljon täällä liikkuvuudesta ja kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että liikkuvuus on keskeistä ihmisille, yksittäisille ihmisille ja EUlle. Me kaikki puolamme sitä melko pitkälti. Mutta jotta liikkuvuus toimisi selkeästi, niin ne henkilöt, jotka ovat liikkuvia, niin heillä täytyy olla kielitaitoa. Olen puhunut tästä paljon ja tiedän, että tämä on erityisesti yhdistyneen kuningaskunnan ongelma, mutta ei ainoastaan ongelma sellaisille, joilla englanti on äidinkieli, vaan myöskin ongelma muille jäsenvaltioille. Mielestäni onkin tärkeää, että me jatkamme edelleen monikielisyyden painottamista, koska tämä on tärkeä osa EUta ja sen toimintaa. Meidän täytyy puhua myöskin Euroopan ikääntyvästä väestöstä, Ensinnäkin kun ajatellaan elinikäistä oppimista, tilastot, joita me olemme keränneet, ovat, tai mielenkiintoista kyllä eivät kata ihmisiä, jotka ovat yli 64-vuotiaita. Ja nyt kun puhutaan hyvin paljon väestön ikärakenteesta, että entistä enemmän on vanhuksia, jotka ovat myöskin aktiivisempia pidempään. Ja nyt kun puhutaan aktiivisesta vanhenemisesta, niin mielestäni on mielenkiintoista, että me olemme luopuneet elinikäistä oppimisesta, kun ihmiset ovat päässeet siihen kohtaan elämässään. Joten toivoisin, että elinikäinen oppiminen oppiminen jatkaisi järkevällä tavalla sellaisten ihmisten kohdalla, jotka ovat jääneet eläkkeelle tai jäämässä eläkkeelle, koska usein silloin ihmisillä on mahdollisuus tähän ryhtyä. Ja lopuksi vielä, no ei nyt ihan lopuksi vielä, melkein kuitenkin, meidän pitäisi tarkastella myöskin jatko- ja korkeakoulutusta, apurahoja ja myöskin sellaisia opiskelijoita, jotka tulevat köyhemmistä oloista, koska koulutus heille, mikäli heillä ole varaa siihen, eivät jatka korkeakouluasteelle. Ja meidän tulisi rohkaista, että useammat nuoret menisivät korkeakoulutukseen. Tätä tulisi myöskin jatkaa. Tällaisena aikana, kun käsityö on entistä harvinaisempaa ja työvoiman sisällä. Itsessään tämä on kyllä järkevä taloudellinen investointi, että vo, voidaan varmistaa, että mahdollisimman moni pääsisi korkeakoulutukseen. Ja päättääkseni vielä haluaisin ehdottaa, että me tarkastelemme matematiikkaa, tekniikkaa ja varmistamme, että siellä on myöskin sukupuolten tasapainoa, että naiset lähtisivät opiskelemaan näitä aiheita yhtä paljon kuin nuoret miehet. Nämä ovat minun suositukseni tässä mietinnössä, eli ne asiat, joita meidän tulisi lisätä siihen, mitä komissio jo totesi. Jos me teemme tämän, niin tästä tulee hyvin kattava mietintö, jolla toivottavasti voimme vaikuttaa jäsenvaltioiden hallituksiin ja myöskin opetusministereihin. Thank you very much. Now I... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi marie Therese Sanchez-Schmidt. Kiitos puheenjohtaja. Haluan tietystikin ensin onnitella Rova Hanipolia hänen tekemästään työstä. Tämä aion erittäin laaja ja merkittävä. Hän kuitenkin nostui kiinnittämään huomiota kaikkiin sen osapuoliin. Eräs seikka vaikuttaa minusta tärkeältä, mikäli haluamme päästä tavoitteeseemme, EU 2020 tavoitteeseen. Hyvin paljon työtä täytyy tehdä tätä varten. Ensinnäkin varhaiskasvatus. Lapsen ensimmäiset elämän vuodet ovat erittäin tärkeitä fyysisen sosiaalisen oppimisen kannalta. Varhaiskasvatuksen laatu siten, että kunnioitetaan arvoja ja annetaan lapsikunnosta koulutusta on erittäin tärkeä asia. Sekä lasten sosiaalisuuden että oppimisen kannalta varhaiset vuodet ovat erittäin merkittäviä. Siksi haluaisinkin, että nyt esikouluopetus varmistetaan laadukkaaksi kaikissa jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa ei ole vielä esikouluopetusta kunnollista laisinkaan. Toivoisin vielä voivani lisätä, että olisi tärkeää kannustaa jäsenvaltioita huolehtimaan lapsista koko heidän kasvuaikansa, kouluaikansa ajan mukaan ottona varhaisoppimisen vuodet. Ja elinikäinen oppiminen täytetään liittää myöskin ku- kulttuurin, koulutuksen, ammattikoulutuksen ja yhdessivistön koulutuksen saatus. Täytyy varmistaa kaikille. Kielitaito on asia, jonka suhteen tuen täysin mietinnön kohtaan, jossa kielitaidon merkitykseen viitataan. Euroopan täytyisi edistyä tässä suhteessa, koska tämä on tärkeä seikko, joka lisää kansaisten liikkuvuutta. Lopuksi Euroopassa pitäisi enemmän käyttää hyväksi koulutuspalveluita ja parantaa niitä, mukaan ottaen elinkeino oppiminen ja kaikkia oppimista tarjonnan muotoja pitäisi voida hyödyntää. Ja myöskin rakennerahastovaroja ja muita varoja täytyisi voida käyttää tätä tarkoitusta varten, niin kuin mietinnössäkin todetaan. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Kelly. Uh, thank you very much indeed. Uh, not for the first time. Sorry. Puhuja puhelin soi. Mary Hannibal on jälleen kerran antanut erittäin hyvän ja kattavan tilannekatsauksen. olen tärkeimmät seikat. Hänen kanssa on hyvin vaikea olla eri mieltä, koska hän on osunut naulan kantaan. Olisin poimittaa tätä esiin vain kaksi seikkaa. Uskon se, että jotkut jättävät koulunkäynnin kesken hyvin varhaisessa vaiheessa on asia, jonka täytyy puuttua, koska varsinkin nyt taloudellisesti vaikoina aikoina täytyisi koulun keskeyttämistä saada kitkettyä pois. Ja varhaiskasvatus, esikoulukasvatus on erittäin tärkeää, jotta nuoret ihmiset saadaan mahdollisimman nopeasti koulutuksen piiriin. Ja kielitaito on toinen tärkeä seikka. Kielitaidon puute on suuri haitta mutta Mary Hannibal viittasi jo Yhdistyneen kuningaskunnan tilanteeseen. Mä voin kertoa oman maani tilanteesta. Mikäli voitaisiin ryhtyä jonkin tyyppisiin aloitteisiin jollakin tasolla, ja kun otetaan huomioon teknologian kehitys, niin tämä tarkoittaa väjäämättä sitä, että opettajalla täytyy olla kunnollinen tietotaito myöskin kielten osalta. Vähintäänkin pitäisi nuoret saada kannustettua myönteiselle, myönteisen, myönteisesti suhtautumaan kielten oppimiseen. Ja joskus oppivat kieliä ilman, että itse edes huomaavat sitä kaiken muun ohella. Ja mahdollisimman se vaiheessa tämä pitäisi aloittaa. Nuorena oppii ilman suurempia ponnisteluita. Tämä tarjoaa loistavia mahdollisuuksia kuroa umpeen sitä kuilua, joka edelleenkin on olemassa kielitaidon osalta. Varsinkin Irlannissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa, ehkä muissakin maissa on samantyyppisiä ongelmia kielitaidon puutteen osalta. Sitten yli 65-vuotiaita, kun väestö ikääntyy ja ihmiset pysyvät pidempään työelämässä ja niin poispäin, niin mikäli elinikäisen oppimisen on määrä tarkoittaa mitään, sen Tämä edellyttää sitä, että uusia aloitteita tarvittaisiin myöskin tilastoja. Lisäksi pitäisi kannustaa oppimiseen. Ja oppiminen saattaa olla jollekin aivan luonnollista. Ja se saattaa olla osa normaalia elämää, se, että jatkaa oppimista elämän eri vaiheissa aina elämän viime hetkiin saakka. Erityinen haaste liittyy siihen, miten yhä useampi ihminen saadaan käyttämään internettiä erinäisiin tarkoituksiin. Tämä olisi taloudellisestikin hyödyllistä kaikkien jäsenvaltioiden kannalta, mikäli yhä useampi ihminen – varsinkin yli 65-vuotiaita olisivat myöskin päteviä internetin käyttäjiä. Tästä on se valtavasti hyötyä kaikille. Tässä on hyvin monia tärkeitä seikkoja tässä mietinnössä, mutta ehkä täytyisi keskittyä muutamaan seikkaan, jotka ovat äärimmäisen arvokkaita yhteiskunnan kannalta, mutta myöskin talouden kannalta. Kiitos. Thank you very much, um, kollega Sver. Paljon kiitoksia, kollega Sver. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Eh, to je dobro, da... Kiitoksia, puheenjohtaja. On hyvä, että EU jo toista vuosikymmentä käsitellä tätä aihetta siis vuoteen 2020 saakka nyt tämänhetkisessä ohjelmassa. Ja katsotaan myöskin eurooppalaisten koulujärjestelmien lähentämistä toisiinsa. Ja on hyvä, että EU tässä 2020 strategiassa on paljon tavoitteita, jotka liittyvät nuoriin. On totta, että tässä puhutaan oikeastaan kahdesta tavoitteesta. Se, että vähennetään koulun kesken jättäneiden määrää ja että myöskin korkeakoulutuksen saaneiden määrää nostetaan. Mutta näiden takana on monia muita tavoitteita sitten. Ja miten meidän tulisi nyt saavuttaa nämä kaikki tavoitteet? Eihän meillä ole kovinkaan montaa välinettä käytössämme, emme voi vaikuttaa jäsenvaltioihin, koska hän on kuitenkin itsemääräysoikeus koulutuksen osalta. Ja olemme tällä hetkellä kriisitilanteessa ja meidän pitää säästää toisaalta. Ja myös koulutuskin tulee kärsimään säästötoimenpiteistä, vaikka tietenkin toivoisimme sitä, että koulutus kärsisi kaikkein vähiten leikkauksista. Toiset järjestöt ovat vähän tällaisia järjestelmällisiä luonteeltaan, me unohdamme aika usein, että täytäntöönpanojärjestelmä eurooppalaiselle pätevyysjärjestelmälle on liian hidas jäsenvaltioissa, ja tämä on ongelma koulutusjärjestelmien kehittämisessä. Korkeakoulujärjestelmällä, mutta myöskin peruskoulujärjestelmällä. Ja haluaisin vielä painottaa sitä, että myös liikkuvuus on sellainen väline, jolla voidaan nostaa laatua. Mutta me olemme tiettyjen ongelmien edessä, jotka liittyvät taas väestön ikäkehitykseen. eu tulee vanhempi yhteiskunta. Voidaanko sitten edistää sitä, että vanhemmat henkilöt voidaan sitoa talouteen paremmin kiinni? Silloin tämä aikaisemmin aloitettu elin ikäinen oppimisaloite on hyvin tärkeä tässä. Eikä jotenkin voitu silloin alussa aavistaa, että kuinka tärkeä tästä aloitteesta tulisi EUn jatkokehitykselle. EUlla ei ole tarpeeksi nuoria käytössään ja tarjolla, jotta voitaisiin nopeuttaa EUn talouskasvua. Eli vanhempia henkilöitä tarvitaan niin toisaalta meillä oli vähän nuoria, mutta sitten taas muutama miljoonaista on myöskin työttömänä. Tai heitä ei voida työllistää, koska heidän koulutustasonsa oli alhainen. Tämä tuli selville jo Monti mietinnössä. Monet nuoret eivät saa sitä pätevyyttä, jota tarvittaisiin työelämässä tai yhteiskunnassa. Ja tämäkin on vääristymä. Joten tämä päivänä puhumme älykkäästä investoinnista, jos investoidaan koulujärjestelmään. Mutta koulujärjestelmän pitää olla myöskin rationaalinen luonteeltaan. Ja uskon, että tämän kriisin pitäisi tehdä myöskin koulujärjestelmistä nyt sitten tehokkaampia. On myöskin sellaisia investointia koulujärjestelmiä, jotka ovat ole kovinkaan järkeviä. Ei kaikkia investointeja käytä hyvin Tämä kriisi voi antaa meille mahdollisuuden käyttää rahoitusmahdollisuuksia järkevämmin hyväksemme. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Komissio on myös paikalla. Annan herra Michael Toitsille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Hannibal. Arvoisat naiset ja herrat, kiitoksia paljon tuestanne, joka kävi ilmi tästä mietinnöstänne. Haluaisin sanoa, en kovinkaan paljon sisällöstä, vaan tehdä selväksi tämän yhteyden. Meillähän on tässä äh, yhteistyötä koulutusalueella, niin kuin itse totesitte, äh, niin pyrimme innovoinnin ja paremman laadun ja mielipiteiden vaihdon välillä parantaa tätä Euroopassa. Mutta nyt tämänhetkisessä tilanteessa, kun Eurooppa on niin, niin koulutuksen osalta, pyrimme saamaan parempaa kehitystä äh, työllisyyden ja kasvun kohdalla. Eli miten pääsemme kriisistä eroon myöskin, kun ajatellaan näitä aihepiirejä, joista me olemme raportoineet. Ne ovat avaintavoitteita ja investoinnit ovat tässä taustalla. Ja tästä syystä tuemme myöskin täysin tätä tärkeyttä, investointien tärkeyttä, mitä tekin painotatte Totta kai tässä tarvitaan tiettyjä toimenpiteitä investoinnissa ja se, että tätä käsitellään myöskin varovaisesti, jotta päästään kriisistä pois ja saadaan aikaiseksi lisää kasvua ja työllisyyttä. Tämä on ensimmäinen kohta. Sitten toinen, josta myöskin herra Sveri juuri puhui, on se, että tämänhetkisessä tilanteessa, kun kaikki talousarviot ovat valvonnan alla, niin on äärimmäisen tärkeää voida osoittaa, että investoidaan oikein ja että käytettävissä olevat rahat käytetään myöskin järkevällä tavalla. Tämä on tämä konteksti ja täysin tuemme myöskin tätä varhaiskasvatusta ja sen merkitystä tässä mietinnössä. Tämä on asia, jolla on kaksinkertainen merkitys. Tämä on jo itsellään tärkeää, niin kuin totesitte, mutta sillä on myöskin erityinen rooli, kun ajatellaan koulun keskeyttämisen ennaltaehkäisevää toimintaa. Mitä paremmin me investoimme varhaiskasvatukseen, sitä paremmat ovat mahdollisuudet, että kouluja, kouluja keskeytetään entistä vähemmän, että myöskin jatkokoulutukseen päästään paremmin. Mutta täytyy myöskin myöntää, että on sellaisia maita, joilla on hyvin kehittyneet järjestelmät varhaiskasvatuksessa, mutta joilla on sitten kuitenkin sosiaalisella tasolla ongelmia. Ja tässä mietinnössä olikin ehdotus, että seuraavien vuosien aikana 2012-2014, niin kuin te puhuitte, käsiteltäisiin myöskin varhaiskasvatuksen laatua. Ja myöskin kun ajatellaan kasvattajien ja opetusohjelmien laatimista, jotta saavutetaan myöskin nämä tavoitteet varhaiskasvatuksen puolella. Minä päätän nyt tähän. Kiitoksia paljon tuestanne ja haluaisin vielä kerran painottaa tätä kontekstia Eurooppa 2020-strategiaa. Konkreettisesti näyttää siltä, että meillä on myöskin seurantatoimenpiteitä kun eurooppalaisen talouden ohjausjakson joitakin johtopäätöksiä tehdään ja suosituksia annetaan jäsenvaltioille, niin me katsomme, että meillä on myöskin tietojenvaihtoja koulutusalalla tietyistä aiheista. Syksyllä järjestetään foorumia. Tämähän oli aihe, jota käsiteltiin jo edellisessä keskustelussa. Ja totta kai olisimme myöskin iloisia, jos joku teidän puoleltanne voisi osallistua siihen. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Hannibal, haluatteko vielä sanoa jotain? Thank you. Just quickly. Um... Kiitoksia vain lyhyesti. Kiitokset edustaja Kelille ähm, kannustavista kommenteista aikaiseen kielten oppimiseen ja yli 65-vuotiaiden tilanteeseen elinikäisen oppimiseen. Tietenkin voidaan ottaa huomioon mietinnössä. Ja sitten komission mainitsemaan ja edellisiä puhuja myöskin, niin totta, kyllä meidän pitää pystyä käyttämään paremmin, tehokkaammin koulutusvarat hyväksemme. Tuskin kukaan täällä vaatii valtavaa varojen käyttöä tähän, mutta se mitä komissiokin täällä totesi, mikä on tärkeää, että jatketaan investointia koulutukseen, koska tällä tavoin pystymme panoksemme kasvuun ja näin pääsemme kriisistä vihdoinkin eroon. Ja olen tyytyväinen, että komissio tukee sitä, mitä puhuttiin täällä juuri varhaiskasvatuksesta ja koulun keskeyttämisasioista. Se on juuri tärkeää tässä mietinnössä. Yksi avainasioista. Ja toivomme, että tämä työ jatkuu tulevaisuudessa. Että tämä pelkästään koulutusministerien eteen, vaan että myöskin tekevät jotain asian eteen sen lisäksi. Koska tämä on yksi avainasioista Kyllä meidän pitäisi pyrkiä tähän asiaan liittyen varmaan paljon asiassa eteenpäin komission taholta ja lopata sen mukaisesti ja käyttää kaikkia vaikutusmahdollisuuksia meillä on tämän prosessin puitteissa. Paljon kiitoksia. Minulla on aina pieni ongelma tällaisten mietintöjen kanssa, koska ulkona hyvin paljon odotetaan näiltä mietinnöiltä ja me kyllä tiedämme, että komissio on hyvin hataralla maaperällä tässä, koska se voi tehdä vain suosituksia ja me olemme niistä samaa mieltä. Me ehkä hiukan rikastutamme niitä vielä, mutta loppujen lopuksi kaikki loistavat havaintomme, joista me sitten myöhemmin tappelemme ovat sellaisia, että niitä ei sitten kyseessä maissa täytäntöön panna. Ja se on kyllä harmi, koska jos me nyt tällä tasolla saamme näin paljon tietoa eri maista ja sitten hallitukset opetus- ja opetusministeriensä muodossa eivät ole samaa mieltä. Heillä on komission paperi, meidän paperi ja he eivät reagoi tähän, niin kyllähän se melko turhauttavaa on. Halusin vain tämän sanoa, koska jos nyt aina tämä menee näin, niin No ei, mutta siis mehän tässä olemme vain tukemassa, toimimme ikään kuin toissijaisesti. Jos hallitukset tekisivät kaiken yksin, niin sitten tapahtuisi se, mitä tapahtui Bolonian prosessin kanssa. Siksi olen iloinen siitä, että me voimme edes olla tässä mukana puhumassa, että neuvosto näkee, että myöskin tällä alalla – Äh, kirjaamme ylös hyvin järkeviäkin kannanottoja. Kiitoksia paljon edustaja Hannibal. Odotamme tarkistuksia toukokuun 15. päivään kello 12 asti. Seuraava kohta esityslistalla. Eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännökset ja sekä asetuksen kumoaminen. Puheenvuoron saa esittelemme Benarab Atuu. Ole hyvä. Merci, euh, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Voit puhua kummastakin asiasta. Okay. Juu, kyllä mielellään. Hyvät kollegat, nyt esittelen teille kaksi lausuntoa, jotka koskevat yhteisiä sääntöjä yhteisten eurooppalaisten rahaston osalta. Kyseessä on sosiaalirahasto, jossa työllisyysvaliokunta on vastuuvaliokunta, muiden tämän toisen asian suhteen regivaliokunta on vastuuvaliokunta. Taustalla on yhteinen kanta. Kuten totesin jo aiemmin, asetusehdotus pyrkii keskittämään rahoitusta tiettyihin prioriteetteihin, jotka liittyvät Eurooppa 2020 strategian kestävä, kaikki mukaan ottava, älykäs kasvu. Tämä strategia on myönteinen, mutta tässä myös ottaa koulutus, jatkokoulutus, ammattikoulutus ja kaikkien mukaanottaminen, sosiaalinen yhteenkuuluvuus mukaan. Tämä on erittäin tärkeä seikka. Asetuksessa luodaan yleinen puitekehys kohesiopolitiikkaa varten 2014-2020 vuosille. Asiakirja on erittäin laaja. Nämä eivät aihealuetaan kosketa niinkään paljon meidän valikuntamme, siksi halusin keskittyä vain muutamaan tarkistukseen. Ja otin, poimin, poimin esiin vain ne seikat, jotka nähdäkseni ovat kaikkein tärkeimpiä. Ensinnäkin nuoret Asetuksesta nuoriin asetuksessa sen viitteessä neljä välillisesti viitataan nuoriin ja alakohdassa, joka koskee koulutusta, myöskin viitataan koulutukseen ja nuoriin ja elinikäisen oppimiseen. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä voitaisiin mennä pidemmällekin. Nuoret voitaisiin ottaa artiklan 87 mukaan kun viitataan niihin ihmisryhmiin, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan toiminnan ulkopuolelle, ja myöskin artiklassa 5 voitaisiin viitata siihen, miten tärkeää olisi nuorten ongelmat ottaa huomioon ja suosituimuus tai kumppanuussuhde pitäisi luoda jäsenvaltioiden kanssa nuorten aseman edistämiseksi. Kulttuurista sitten. Kulttuuri viitataan ohi menneen. Artikla 167 ja sen alakohta 4 perussopimuksessa Kuitenkin muistuttaa kaikkien mielen nyt siteraan, että Euroopan unionin täytyy ottaa huomioon kulttuuriaspektit kaikissa toimissaan. Silloin kun on kyse perusopetuksen muista artikloista, niin täytäntöpanosta koulutus, oppiminen, tietotaidon kehittäminen ja taloudellinen kehitys, teollinen ja kulttuurinen toiminta, sosiaalisen syrjäytymisen vastainen toiminta ja niin poispäin. Kaikissa näissä voidaan kulttuuri ottaa huomioon. Siksi minä katson, että kulttuurilla on oma asemansa myöskin tässä ehdotuksessa, ja tätä varten on tehnyt muutosesitykseni tässä valossa. Urheilu sitten. Urheilulla on potentiaalisesti erittäin merkittävä asema, joka edistää sosiaalista kohesiota ja tasavertaisuutta ihmisten kesken. Haluaisin viitata tätä edelliseen mietintöön. Siksi on tärkeää, että tietyt urheiluhankkeet saavat yhteisrahoitusta – silloin, kun halutaan taistella esimerkiksi koulun keskittämistä ja syrjintää vastaan. Tämä ottaa tässäkin. Lisäksi se hyödyistä saattaa liikkeelle sellaisia hankkeita ja arvioida tiettyjen hankkeiden vaikutuksia sen osalta, miten ne ovat vaikuttaneet kulttuuri, sosiaali, sosiaaliseen kehitykseen ja toisen kehitykseen. Lisäksi voitaisiin luoda tiettyjä indikaattoreita, jotka eivät pelkästään olisi kvantitatiivisia, vaan myöskin kvalitatiivisia. Komissio on ehdottanut Eurooppa, luova Eurooppa-hanketta. Mielelläni odottaisin komission lisäkommentteja asian osalta. Sitten sosiaalirahastosta vielä tarkemmin. Paljon enemmän voitaisiin tehdä tämän asetusluonnoksen puolesta, jotta se olisi paremmin kohdennettu ja se toimisi temaattisestikin lippulaivan tavoin. Ammattiliikkuvuus, koulutusinvestoinnit, investoinnit väte- pätevyyden kehittämiseen, ammattipätevyyden kehittämiseen, elinikäisen oppimiseen, sosiaalisen inkluusion, sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja taistelu syrjitämistä vasta niin poispäin. Kulttuuri, ammattikoulutus ja urheilu voivat myöskin löytää aivan legitiimisti sijaa tässäkin tekstissä. Nuorista sitten. Asetusehdotuksessa pyritään estämään varhaista koulun keskeyttämistä ja tasavertaista mahdollisuutta saada koulutusta, jatkokoulutusta ja myöskin varhaiskasvatuksen tai peruskoulutuksen laatuun halutaan puuttua ja myöskin nuorisotyöttömyyteen. Asetuksessa pitäisi siksi selkeästi mainita luettelo niistä rahoituksen saajista, joita voitaisiin suoji, suosia siten, että heidän sosiaalisen osallisuutensa, osallistu, sosiaalisen osallisuutensa mahdollisuudet paranesivat. Tärkeä tekijä sosiaalisen kohesion kannalta ovat kansalaisyhteiskunnan toimijat ja myöskin epävarmat työsuhteet ja yhteiskunnallisesti epävarma asema, joka monilla on, pitäisi ottaa se paremmin huomioon. Ja myöskin käsiteollisuus on yksi asia, jota ei riittävästi otettu huomioon, ja myöskään tämän roolin sektoria ei ole otettu riittävästi huomioon jäsenvaltioissa. kulttuurihankkeista vielä. Yhteisissä säännöissä tekstissä ei läisinkään mainita tätä. Kuitenkin voidaan muistuttaa mieleen, että vuonna 2011 kulttuuri- ja luovan alan kompetenssi otettiin mukaan silloin, kun tarkastelin Euroopan pääkaupunkiasiakin. Ja tämän alan merkittävä vaikutus yhteiskunnan toimintaan haluttiin ottaa tuolloin mukaan. Ja innovaatiota, kulttuuritoiminta ja muut halutaan tässä paremmin selkeämmin mukaan. Päätösohjelmassaan Euroopan parlamentti on viitannut kulttuuri- ja luovan alan rooliin ja pyytänyt, että komissio eristäisi tutkimusta ja yhteishankkeita kulttuuri- ja luovan alan ja toisaalta koulutusalan välillä. Ja jatkokoulutus, ammattikoulutus olisi tässä merkittävä asia kansalaisten luovan luovuuden edistämiseksi uutta tekniikkaa ja luovaa Oppimista pitäisi käyttää tässä hyväksi ja vahvistaa elinikäistä oppimista, koska nyt teknologia kehittyy nopeasti että se pitää pysyä mukana tässä kehityksessä. Rakennerahastoja vuosina 2014 ja siitä eteenpäin pitäisi käyttää myöskin kulttuurialalle enemmän siten, että kulttuuriperintö ja matkailu saisivat myöskin tukea urheilusta vielä. Tässä haluaisin esittää saman huomion kuin aiemmin sosiaalirahaston osalta ja myöskin yleisten sääntöjen osalta. Tässä pitäisi sosiaalista kohesioita edistää myöskin urheilun ja joukkourheilun, joukkoliikunnan avulla. Tämä myöskin lisää tasa-arvoa. Tietyt urheiluhankkeet voisivat saada yhteisrahoitusta. Samalla voitaisiin tarkastella syrjintää ja koulun keskeyttämistä vastaan. Tiedoksi vielä, että olen tehnyt yhteistyössä kollegoiden kanssa Regia työllisyysvaliokunnasta joitakin tarkistuksia ja tarkoituksena on keskittyä vain tärkeimpiin seikkoihin. Täten pyrimme vaikuttamaan vielä lopuisen tekstiin. Ei ole mikään salaisuus, että kulttuurivaliokunnalla ei ole mahdollista antaa lausuntoa alukehitysrahastosta. Meillä on kuitenkin jotakin prioriteetteja haluaisimme puolustaa. Jotkut kollegat ovat regivaliokunnan jäseniä, samalla kun he ovat jäseniä täällä. Toivottavasti he hoitavat tämän kysymyksen kuntoon. Tärkeää on tarkastaa tuonkin rahaston varojen käyttöä 2007-2013 vuosina. Yksi kolmasosa eurooppaista budjetista oli kyseessä 376 miljoonaa euroa. Nyt on ennätetty, että kaudelle 2020 saakka 367 376 miljoonaa annettaisiin näihin toimiin. Tämä on tehty ehdotus. Tässä lyhyesti minun ensivaikutelmani näistä asetusehdotuksista. Kiitoksia siitä, että kuulitte minun kantojani ja kiitos teille. Kiitoksia paljon, edustaja Benarabatou. Mielestäni te todellakin teitte sen, mitä teidän piti tehdä koska tämä, tätä asiaa on käsitelty aikaisemmin sosiaalirahaston, aluekehitysrahaston puitteissa. Kollegat, jotka ovat regivaliokunnassa jäseninä, tai sosiaalivaliokunnassa jäsenenä, toivottavasti nyt kuuntelevat herkin korvin, koska me raukat emme voi vaikuttaa suoraan noiden valiokuntien toimintaan, joten toivottavasti te pystytte vaikuttamaan kollegoihinne esimerkiksi, kun on kyse kulttuuriperinnöstä ja monista seikoista, jotka puuttuvat rakennerahasto asetuksesta, niin no ei tämä ole minun tehtäväni, vaan Rova Reivert nyt kommentoi tästä eteenpäin. Ja, vielen herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Minä olen kyllä erittäin kiitollinen kollega Benarab Atuulle näistä molemmasta mietinnöstä, koska varsinkin perusteluissa te todellakin eh, painotitte näitä hankalia kysymyksiä komission ehdotuksessa nimenomaan rakennerahastojen osalta ja mitä sieltä puuttuu. Me täällä kulttuurivaliokunnassa taistelemme näiden koulutus- ja kulttuuriohjelmien puolesta, mutta tiedämme kuitenkin, että kaikki se, mitä me teemme näiden koulutusohjelmien tasolla, on ikään kuin pisara meressä, mutta tehän tässä puhuitte juuri tästä summasta, että ne varat, joita rakennerahastoissa on, niin niiden avulla me voimme kyllä saavuttaa jotakin myöskin koulutuksessa ja kulttuurissa ja urheilussa. On tärkeää, että nämä määrärahat myöskin menevät näille aloille. Ja tässä sitten myöskin sulkeutuhyökan piiri liittyen siihen keskusteluun, jota kävimme tuossa kollega Hannibalin mietinnön yhteydessä. Kaikki ne varat, joita me investoimme tänä päivänä koulutukseen, niin sehän on todellinen investointi tulevaisuuteen. Se nyt kuulostaa aina hiukan muodolliselta, mutta se on todellakin ennaltaehkäisyä. Kaikki se, mitä me investoimme koulutukseen, sitä meidän ei tarvitse myöhemmin investoida siihen, että ihmisiä jatkokoulutetaan tai sitten mahdollisesti heitä ruokitaan sosiaalivarojen turvin. Ja esimerkiksi kun ajatellaan nuorisotyöttömyyttä, niin monethan ovat tässä jamassa, emmekä näiden hankevarojen kanssa pääse eteenpäin, vaan tarvitsemme investointeja järkevämpiin rakenteihin tämä nuorisotyöttömyys 45 prosenttia, niin sitä ei välttämättä pystytä edes, eh, ta, sitä vastaan ei pystytä taistelemaan, taistelemaan sosiaalirahaston varojen kautta, vaan tarvitaan järkeviä koulutusrakenteita jäsenvaltioissa. Ja näin ollen olisikin tärkeää, että jäsenvaltiot todellakin täytäntöönpanisivat nämä järkevät ehdotukset, jotka sekä komissio että me olemme tehneet. Äh, aluekehitysrahasto, sosiaalirahasto ovat tärkeitä, mutta myöskin äh, jäsenvaltioita varsinkin hankalassa tilanteessa olevia täytyy äh, tukea, jotta he voisivat näiden rakenteiden avulla edistää hankkeita ja saada aikaiseksi hyvän pohjan nuorille ihmisille, joita sitten myöhemmin ei enää tarvitse tukea sosiaalivarojen turvin. Ja nämä ovat kaikki asioita, jotka on otettu tässä huomioon. Ja toivon todellakin, että voimme vakuuttaa myöskin aluekehitysrahaston kollegat, että tämä on järkevä lähestymistapa ja että tämä on myöskin hyvin käytettyä rahaa aluekehitys- ja sosiaalirahaston puitteissa. Edustaja Badu. Köszönöm a szót, Részben sok mindenben csatlakozva az előttem szólókhoz a véleménytervezet. Kiitoksia. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Minustakin on tärkeää, että komission ehdotuksia keskitetään tiettyille painopistealueille EUn 2020 strategiassa. Onnittelen kollegaa, joka on tehnyt tämän työn. Kiitokset hänelle hän osoittaa myös sen esityksessään, että sosiaalirahastossa on rahoituksessa aukkoja, jos puhutaan luovuudesta ja urheilupolitiikasta, niin tässäkin voitaisiin pyrkiä siihen, että sitten kestäviä työpaikkoja tämän avulla. Nämä ovat todellakin asioita, jotka pitää korjata. Kaikkein tärkeintä minulle on liikkuvuus, nuorison liikkuvuus opintojen puitteissa. Tämä pitää mahdollistaa. Sitä pitäisi tarjota. Ja tällä hetkellä niitä mahdollisuuksia on liian vähän. Marie Paljon kiitoksia Marie Therese Sanchez Schmidt. Merci bien, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Uskon, että mikäli me haluamme edistää kulttuuria ja urheilua, meidän täytyy tietystikin pyrkiä vaikuttamaan regivaliokuntaan. Meidän täytyy puuttua myöskin teema-alueiden ja, mä- ja päämäärien määrittelyyn silloin, kun rakennerahastovaroja käytetään. Täytyy pohtia strategia 2020 tavoitteita kaikki mukaan ottava, kestävä, älykäs kasvu. Investointiprioriteetit ovat jokaisen rahaston kohdalla hieman erilaiset. Yleisasetus, siksi täytyy saattaa asianmukaiseen kuntoon. Ja myöskin alakohtaisiin rahastoisiin, alukehitysrahastoon, sosiaalirahastoon ja muihin rahastoihin täytyy tehdä myöskin muutosesityksiä. Kulttuurivaliokunta ei välttämättä ole samaa mieltä aluekehitysrahasto asetuksesta ja alueellisen kohesion edistämiseen pyrkivästä rahastosta. Meidän pitäisi alue alakohtaiseen temaattiseen puoleen saadaan vielä tehtyä muutoksia, niin kuin Malikakin totesi. Meidän täytyy pyrkiä muuttamaan tarkistusten kautta myöskin sosiaalirahastoasetusta, koska se on erittäin tärkeä unionin kannalta. Sillä pyritään investoimaan inhimilliseen pääomaan, koulutukseen, ammattikoulutukseen ja kulttuurialan. Tämä olisi erittäin tärkeää, kun pyritään parantamaan kansalaisten elämänlaatua ja heidän mahdollisuuttaan löytää työpaikka. Komissiolle Komissio toivottavasti ottaa kulttuurin ja urheilun merkityksen huomioon, kun on kyse sosiaalisesta kohesiosta. Itse viime vuonna tekin tein kulttuuri- ja luovan alan toimista mietinnön. Siinäkin peräänkulutettiin tutkimusta ja yhteistyötä luovan teollisuuden ja kulttuurialan ja toisaalta koulutus- ja jatkokoulutus- ja ammattikoulutusalan välillä. Tämä toinen mietintö on erittäin täsmällinen. Siinä pohditaan kulttuuripuolen ongelmia. Ne ovat, ne on, kulttuuri on asetettu tämän mietinnön keskiön ja muutosesityksetkin menevät tähän suuntaan. Pieni kysymys vielä tarkistuksesta. Hieman määritelmä hieman, jotkut tarkistukset ovat hieman vielä epätäsmällisiä, Haluaisin niihin vielä selvennystä. Paljon kiitoksia, mutta Mari therese me laadimme mietinnön aluekehitysrahastosta ja sosiaalirahastosta. Mä en tiedä, mitä nyt oikein tarkoitat. Venerab Atu tekee lausunnon molempiin mietintöihin. Mikä ongelma sinulla nyt on tämän asian suhteen? Kertoisitko? Ja puhuin näistä kahdesta muusta rahastosta, aluekehitysrahastosta ja alueellisen yhteistyön kohesion rahastosta. Tulkki olettaa, että kyse on kohesion rahastosta. Kelly. Edustaja Kelly. Uh, thank you. Um, Kiitoksia. Minua rohkaisi nämä asiat, jotka täällä esitteli ja esitteli puheenvuorossaan. Erityisesti haluaisin painottaa urheiluasiaa. On hyvin rohkaisevaa kuulla, että ihmiset täällä vihdoinkin ajatuksia sille, miten urheilu voi olla laajemmassa mielessä yhteiskunnan haasteisiin vastaavassa roolissa, siis sosiaalinen yhteiskuuluvuus 2020 strategian puitteissa ja koulusta pois jäämisen vastaisessa taistelussa. Varmaankin me henkilöt, jotka ovat jäämässä pois koulusta, heitä varmaan kiinnostaisi urheilu, että tämä voisi olla mielenkiintoinen koulutusala. Olen hyvin tyytyväinen että hän mainitsi myöskin, että hän haluaisi myöskin rahoitusta aluekehitysrahastosta ja myöskin monivuotisen rahoituskehityksen puitteissa. Ja me voimme ehkä keskustella sitä komission kanssa tästä, kun sitä neuvotellaan. Ja me, tähän rakennerahastoon meillä on muistaakseni tarkoitus liittyen urheiluun, että voitaisiin ottaa mukaan – rahoitusta tähän näin laajemmassa mielessä, jotta voidaan ottaa nämä yhteiskunnan haasteet esille. Ja ei rohkaisisin esittelijä jatkamaan tätä asiaa. Ja toivottavasti voimme sitten saada enemmän hyötyä näistä projekteista, erityisesti eri urheiluluonteisista projekteista. Koska tässä on monenlaisia asioita, joissa urheilu voi voisi auttaa ottaa esille nämä ongelmat. Ja todellakin me haluamme painottaa sitä. Kollega Fissas. Kiitoksia, kollega Fissas. Paljon kiitoksia. Minä haluan kiittää esittelijää, koska hän teki erinomaista työtä. Hän mainitsi myöskin minun mietintöni. Ja halusin nyt vielä todeta, komissiollahan on rahaa. Eikä sen tarvitse mitään säästötoimia tässä noudattaa. Tämän asian täytyy olla tasapainoinen. Tällä on tarkoitus hiukan saada vauhtia talouteen. Sillä se kyllä hyötyisi tällaisesta erittäin paljon. No niin, nyt tulkki tässä on iloinen siitä, että mikrofonia asetellaan uudestaan. Urheilu on tärkeä indikaattoritekijä. Se, että saadaan nuori, nuoria motivoitua ja että he eivät esimerkiksi kokeilisi huumeita tai ottaisi paukkua pullosta. Urheilu on tärkeä myöskin vanhemmille ihmisille. Tämä myöskin vähentää sairauskassojen painetta. Se, että rakennerahasto määrärahoja käytetään järkevällä tavalla urheiluun, niin sehän on hieno lähestymistapa. Tämä käy ilmi myöskin tässä asetuksessa. On tärkeää, että myöskin urheilu saa näitä määrärahoja. Ja komission jäsen Vasilion kanssa on tarkoitus käydä keskustelua tässä. Minulla on sellainen vaikutelma, että meidän hieno suuren enemmistön saanut mietintö katoaa jonnekin kirjoituspöydän laatikkoon. Sitä pelkään ja se kyllä pitäisi saada mukaan kaikkeen toimintaan. Kiitoksia. Mehän työstämme myöskin uutta ohjelmaa jonka nimi on sellainen, jota en halua, elinikäisen oppimisen seurantaohjelma ja tässä, tai jatko-ohjelma, ja tässä ohjelmassa muutama sellainen asia putoaa pois, ja viitataan siihen, että ne esiintyvät sosiaalirahastossa. No en minä sitä vastusta, jos ne nyt sitten siellä, siellä esiintyvät. Tästä syystä yhteistyö niiden välillä, jotka käsittelevät alueellista aluepolitiikkaa, ja näitä rahastoja on tärkeää. Tästä syystä olen iloinen, että tänään puhumme tästä. Ja se, mitä nyt tässä sanoit lopuksi, mitä Sean Kelikin sanoi urheiluun liittyen, meillähän tulee olemaan urheiluohjelma, tällainen urheilu, pikkuurheiluohjelma, ei sitä nyt pienemmäksi enää saa. Meillä on mahdollisuus tehdä jotakin urheilun eteen ja ne määrärahat, joita meillä on siihen, niitä täytyy hyödyntää järkevällä tavalla. Ne täytyy saada mukaan tuohon sosiaaliseen, siis osallisuuteen. Mutta ei se kuitenkaan riitä, että jos nyt kulttuuria käsitellään vain kulttuurin yhteydessä ja urheilua urheilun myöskin ammatillinen koulutus. Se, mitä Leonardossa meillä pitkän aikaa oli mukana, niin sitä ei enää ole myöskin osa aikuiskoulutuksesta otetaan Leonardosta pois ja minulle sanottiin, että se on tarkoitus pistää sosiaalirahastoon, koska se olisi oikea paikka. No en minä sitä vastusta. Jos sellainen paikka sille nyt siellä on, Joten meidän täytyy kaikkien olla erittäin varovaisia. Kaikkihan meistä ovat useimmissa valiokunnissa. Ja toistan vielä, me menetämme eräsmuksen kautta joitakin asioita, jotka komission mukaan otetaan sosiaalirahastoon ja aluekehitysrahastoon. Ja tästä syystä pyytäisinkin todella, että me kaikki pidämme varamme, kun me lähdemme näitä aiheita työstämään. Tämä päivä oli hyvin tarpeellinen ja on sitä, koska me olemme käsitelleet näitä kahta ohjelmaa hyvin intensiivisesti. Nyt haluan vielä sanoa, että nämä kaksi muuta ohjelmaa, joista Marit Rees puhui, koordinaattoreilla he eivät halunneet lausuntoa niihin, koska näillä osa-alueilla meillä ei ole kovinkaan paljon sanottavaa. Voin vain tehdä sen, mitä koordinaattorit meidän sallivat tekevän. Ja he olivat kyllä oikeassa. Mutta pyydän kuitenkin kaikkia, että kaikki tekisivät työtä näiden ohjelmien parissa, jotka nimettiin, ja kulttuurin koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, urheilun ja nuorison kokonaisuudet otettaisiin mukaan. ei niitä voida kaikkia tällaisen valtavan koulutusohjelman kautta hoitaa. Ei se onnistu. No sinä et ollut paikalla, kun me puhumme tästä. Haluatko nyt vielä puhua jotain tästä? No niin, ole hyvä. Besuchergruppe früher hier sein konnte, ähm, möchte ich trotzdem... Niin, tämä oli ryhmä paikalla en päästä. mari on todeta, että hän on vastuussa tästä räätylittävästä yhteistyöasiakirjasta. Ja tämähän on suuri osa juuri kulttuuriohjelmia ja kansalaisten tapaamisia. Tällainen rajat ylittävä toiminta siis. Ja se, mitä komissio tekee 2020 strategiassa, tämä on melko suppea kenttä. Ja alueiden pelko on se, että tässä mm, tällöin kulttuuria se ei tule tarpeeksi läpi täältä. Tämä haluaisin sanoa hänelle. Tämän edustaja Benarab Atukin jo totesi, koska tämä on tärkeä asia myöskin rajat ylittävän yhteistyön puitteissa. Ja jos ajattelen Interreg-ohjelmaa, sillä on ollut aivan loistava vaikutus, varsinkin kulttuurin saralla. Ja jos nyt annamme sen kuolla, muistan vielä kun se perustettiin 90-luvun alussa, ja olisi kyllä sääli, jos me emme voitaisi näitä tuloksia hyödyntää juuri tällaisena aikakautena, kun monet uudet ovat tulleet mukaan. Ja paljon voitaisiin vielä tehdä rajat ylittävässä, ylittävissä asioissa. Niin, vielä Marie-Therese sitten komissio. Toden totta, kyllä se on ollut kehitysrahastosta, koska se tehdään että merkittäviä investointeja ja kulttuuriperintö on sitten se tärkeä renkivaliokunnassa. Minä voin välittää nämä kaikki teidän huolen eteenpäin. On jetzt, äh, Selvä, kiitos. Ja sitten Monsieur, aha, Madame Rachel Langri. Onko hän paikalla? Te saatte puheenvuoron, Madame. Thank you very much, uh, Chair, and apologies also. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän, että minäkin olin hieman myöhässä. Talous- ja sosiaalikomitea myöskin keskustelee parhaillaan tästä paketista. Aluksi kiitos uh, valikunnan tekemälle työlle ja erityisestikin esittelijälle Tähän on käytetty paljon aikaa ja vaivaa, ja myöskin komission ja muiden kumppanien kanssa on keskusteltu, ennen kuin mietintö on laadittu tai lausunta. Kiittäisin myöskin, tai haluaisin myöskin antaa sosiaalirahastosta vastaavalle kollegalle niin mahdollisuuden puhua oman puheenvuoron jälkeen. Voisin painottaa sitä tosiasiaa, että kun komissio laatii yhden yhteistuumin luettelon temaattisista aihealueista ja tämän ensimmäisen asetuksen ja luettelon investointiprioriteeteista eri asetusten yhteydessä, niin sosiaalirahaston ja myös kehitysrahaston ja muiden rahastojen osalta olemme pyrkineet painottamaan niitä tavoitteita ja pyrkimyksiä, joita meillä on no, toimimme osalta. Erityiset politiikan osa-alueet ja erityyppiset interventiot eivät ole tällä mukana. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö niitä voi rahoittaa. Esimerkiksi, että ur, mikäli urheilu tai kulttuuri ei ole selkeästi mainittuna aihealueiden joukossa yleisasetuksessa, ei tämä tarkoita sitä, etteikö näillä saroilla voitaisiin toimia, mikäli tavoitteisiin päästään näiden kautta. Meidän täytyy olla luonnosteluvaiheessa erittäin selkeitä ja täsmällisiä, kun me ta- tarkastelemme kohesiopolitiikan tarkoitusperiaat tulevaisuudessa. Haluan tässä yhteydessä saada teidät vakuuttuneeksi tai hieman elvyttää, lieventää huolianne. Ja kulttuuriperintö on jo mainittu, otettu huomioon, kun edeltäkin puhuja totesi. Yksi tarkistuksesta liittyy artiklan 5. Komissio toissa päivänä hyväksyi henkilöstön laitaman asiakirja, joka liittyy käytännön sääntöihin. Tämä on lähetetty myöskin parametrit tiedoksi. Toivottavasti siitä on teillä apua teidän työssänne tämän asian eteenpäin viemisessä. Nyt annan puheenvuoron sosiaalirahastoasiantuntijalle. Thank you, Chair. Um, I... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan vain lisätä siihen, mitä kollega totesi, koska tässä kommentoitiin hyvin paljon Euroopan sosiaalirahastoa. Aivan erityisesti kiitokset myöskin minun puoleltani kaikesta esittelijän tekemästä työstä ja hänen tiiminsä tekemästä työstä. Ja todellakin me panemme merkille kaikki ehdotetut tarkistukset ja kommentit. Jälleen kerran pitäisi muistuttaa, että Euroopan sosiaalirahaston missio liittyy koulutukseen, työllisyyteen ja sosiaaliseen osallistamiseen. Nämä ovat totta kai laajoja alueita, aihepiirejä, joita tuetaan osana asetusta. Ja kun jatketaan näitä Euroopan sosiaalirahaston tavoitteiden saavuttamista, niin tämä totta kai vaikuttaa myöskin kulttuurin, urheiluun ja niin poispäin. Niin kuin aikaisemmin jo todettiin, me emme ole sitä mieltä, että erityisiä viittauksia näihin alakohtaisiin poliitikkoihin tarvittaisiin tässä on laajempi sanamuoto investointiprioriteettien ja temaattisten tavoitteiden kohdalla. Totta kai me edelleenkin voimme ja haluamme jatkaa keskusteluja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsenten kanssa, jotta voimme keskustella aivan erityisesti joidenkin ehdotusten sanamuotoa ja voisimme keskittyä enemmän nuorisoon, niin kuin aikaisemmin oli puhetta. Kiitoksia oikein paljon. Paljon kiitoksia. Haluaisin vain todeta Rouvalaan sisille, että europarlamentti on lainsäädäntöelin. TSK on kyllä kiva apuri tässä, mutta ei lainsäädännöllinen elin. Jos minun pitäisi valita jompikumpi, niin tiedän kyllä mitä tehdä. No, varmastikin ymmärsitte sen, että tässä ei ole kyse emme halua, että meitä mitenkään rauhoitellaan. Miksi te rauhoittelette meitä? Miksi ette jo alusta lähtien tuo selkeitä jokaiselle ymmärrettäviä ehdotuksia? Te aina tulette jälkeenpäin sitten rauhoittelemaan, ei ainoastaan tässä, vaan myöskin koulutusohjelmaan kohdalla. Alussa meillä ei ollut mitään ja sitten tultiin jälkeenpäin. Tämä on vaikea meille. Me sitten suhtaudumme hyvin kriittisesti ja sitten tämä ei olisikaan ollut tarpeen, jos alusta alkaen asiat muotoiltaisiin niin selkeästi, että meidän ei tarvitsisi tässä ollenkaan kiihtyä. Tässä voitaisiin hiukan ajatella myöskin meidän terveyttä. No niin, hyvä. Nyt sitten päätän keskustelun tästä aiheesta ja annan vielä Benar Batulle puheenvuoron. Äh, euh, Kiitoksia komissiolle ja kollegoille kaikista kommenteista. Mutta yhden elementin haluaisin vielä tähän lisätä. Rosatierin ehdotus. Hän ehdotti, että ehdollisuus tulisi esille myöskin sosiaalirahaston yhteydessä. Ja maat, jotka tällä hetkellä huonossa tilanteessa, siis Kreikka ja muut, heillä on vaikeuksia käyttää käyttää sosiaalirahaston varoja, koska kyseinen maa pitäisi itse asettaa myöskin osa varoista käyttöön, ja ehdollisuus tässä on erittäin tärkeä. Kiitokset kuitenkin kommenteista. Otetaan huomioon. Hyvä. Suuret kiitokset. Teillä on mahdollisuus jättää tarkistuksia toukokuun 14 asti. Tämä on maanantai ja siis kello 12 asti kyseisenä päivänä. 14.5. Hyvä, sitten pääsemme kohtaan kahdeksan esityslistalla. Euroopan naapuruusvälineen perustaminen. Minä annan edustaja Josif Matulalle puheenvuoron. Ole hyvä, Josif. Paljon kiitoksia. Tämä eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline on Euroopan naapuruspolitiikan rahoitusväline, joka yhtäältä koskettaa näitä 16 mukana olevaa valtiota, mutta myöskin Venäjä kuuluu mukaan strategisena kumppanina. Meillä oli yhteisrahoitus hallinnon ja sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen osalta. Myöskin rajat ylittävä yhteistyö ja näiden maiden sopeuttaminen unionin poliitikkoihin ja arvoihin ja myöskin se, että unionin ulkorajoille saataisiin hyvinvointialue ja että saataisiin parannettua naapuruutta. Kyse on tässä uudesta naapurustostrategiasta, joka sopeutettiin uuteen poliittisen kontekstin tavoitteena tässä siis vähennettiin näitä tavoitteita kuuteen, Ja tässä sovelletaan periaatetta enemmästä enemmän, että useammat kumppanimaat otetaan mukaan unionin kumppanuuteen. Ja että myöskin nämä varat täytyy ansaita. No tässä nyt puhutaan 18 miljardista – Ja tämänhetkisessä budjetissa ohjelmakaudelle on 11 miljardia korvamerkitty. Ja tällä katetaan myöskin Erasmus kaikille ohjelma. Tässä on neljän, kuuden vuoden maksu aika. Kulttuuri, tutkimus ja innovointi ovat osa-alueita, jossa sisäisiä poliitikkoja ja naapurustovälineitä voidaan parantaa. Tämä on hyvin tekninen asia ja tässä keskitytään taloudelliseen yhteistyömenettelyihin ja myöskin varojen myöntämiseen. No, mitä nyt minuun tulee, niin minä olen tässä kulttuuri- ja koulutusosa-alueen ottanut tai ehdottanut niitä naapurustopolitiikan osa-alueiksi, kohta 2, artikla 2c. Tässä puhutaan henkilökohtaisista kontakteista kulttuurin ja koulutuksen saralla. Tässä kyllä rahoituskoulutuksen saralla on tervetullutta, mikäli unioni nyt haluaa siis näiden rahoitusvälineiden kautta meillä on myöskin kontakti kansalaisyhteiskuntaan näissä kyseisissä maissa. Joten tämä kulttuuridiplomatian väline on tässä kyseessä. Tässä on kyse kulttuuriarvoista, jotka ovat Euroopan yhdentymisen perusasia. Tarkistuksen viisi me voisimme hyväksyä. Käytämme keskustelun AFETin kanssa – Tätä viimeistä tarkistusta ei pitäisi poistaa, koska mahdollisuuksien mukaan voitaisiin puhua myöskin budjetin kasvattamisesta, ei ainoastaan leikkaamisesta alkuperäisessä tekstissä. Koska äänestys lykättiin AFETissa heinäkuulle asti, niin myöskin tässä tarkistusten jättämisen määräaikaa tähän lausuntoon liittyen pidennettiin. Ja minä näen tässä tai toivon myöskin, että saisin teiltä muita ideoita, jotka mahdollisuuksien mukaan voitaisiin ottaa mukaan tähän luonnokseen, joka myöskin koskettavat meidän alueitamme, eli kulttuuria ja koulutusta. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Valle. Muchas gracias, eh, presidente. Eh, antes de... Eh, Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Ennen kuin osoitan sanani herra Matulalle, haluaisin sanoa teille, Rova Pak, muutaman sanasen. Minä olen tismalleen samaa mieltä siitä, mitä te juuri sanoitte komissiolle tästä edellisestä asiasta. Kaikella kunnioituksella komissiota kohtaan. Te, Rova Pak, olitte vain oikeassa. Tästä täytyy toimia paljon paljon varovaisemmin kommenttien esittämisen yhteydessä, koska kommentteja ei saa perustaa pelkkiin huhuihin. No sitten herra Matulalle haluaisin todeta, että olen täysin samaa mieltä tästä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Totesin tämän jo silloin, kun ensimmäistä kertaa asiasta puhuttiin. Ehkä voisin poimia muutaman seikan, josta puhun enemmän. Esittelijä viittasi koulutuksen ja kulttuuriin kohdassa 2 ja C ja myöskin 2 ja D kohdissa. Ne ovat erittäin hyvin muotoiltuja. On suorastaan ilo voida tukea niitä tarkistuksia kuitenkin tarkistus, jolla pyritään pönkittämään kulttuurin merkitystä. Esimerkiksi kohdassa kohdan kaksi tehdyt tarkistukset ovat tarpeellisia. Pidän myöskin hyvänä sitä, että tässä pyritään kannustamaan kolmansia maita ja muita kumppaneita allekirjoittamaan Unescon kulttuuriperintöä koskeva yleissopimus, mikäli kaikki eivät ole vielä allekirjoittaneet. Pyydän anteeksi, herra Matila, Matula, mutta yhdessä kohtaa olen teidän kanssanne eri mieltä. Tarkistukset 1 ja 5 ovat tällaisia seikkoja, joissa viitataan koulutukseen ja ammattikoulutukseen ja Erasmus-ohjelmaan sellaisissa tapauksissa, jolloin poliittisia muutoksia on tapahtunut jossakin maassa tai jotakin ennalta arvaamatonta on tapahtunut Esittelijä toteaa, että rahoitusta täytyy pitää yllä tapauksissa, joissa on tapahtunut merkittäviä poliittisia muutoksia tai ennaltaarvaamattomia kehityskulkuja. Jär, maalaisjärki johtaa siihen ajatukseen, että kukaan, ei myöskään komissio, voi sitoutua ennalta tuodantamiseen, eli ellei täysin tiedä olosuhteita eikä tunne mitä poliittisia muutoksia tai ennalta araamattomilla tapahtumilla tulee olemaan, ja minä vastustan tätä. Kanssa kaikki. Kiitoksia paljon, edustaja Valle. Kollega Matulan tarkistus on oikeastaan vastaus artiklaan 18, jossa tämä jo on mukana. Siellä sanotaan, jos tärkeitä tapahtumia tulee, niin sitten keskeytetään ja tästä syystä hänen muutoksensa on se, että se poistetaan. Mutta meidän täytyy keskustella siitä. Edustaja Mikaiski. Dziękuję bardzo. Ja witam ten, ten projekt z radością, dlatego Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämä on hyvä projekti, koska minun ryhmäni ja minä henkilökohtaisesti olemme hyvin vastaanottavaisia tämän suhteen kun ajatellaan eurooppalaista varojen käyttöä tässä yhteydessä. Mutta naapuruuspolitiikka on alue, johon kannattaa investoida. Vaikka on kyseessä on mistään suurista summista, mutta olen kuitenkin vakuuttunut, että tämä on hyvin käytettyä rahaa. Ne 16 maata, jotka ovat tämän kohteena, ovat sen arvoisia, että niitä tuetaan. Olen erittäin tyytyväinen, että myös Venäjä on mukana projektissa. Tämäkin on hyvin järkevää. Meillä on myöskin tapaaminen Venäjän nuorison kanssa Puolassa ja he kertovat meille jatkuvasti että jotkut Venäjän viranomaiset käsittelevät kansalaisjärjestöjen rahoitusta epävenäläisenä toimintana, mutta ei meidän pitäisi katsoa asiaa tällä tavoin. Ja vielä yksi lisäkommentti. Minä uskon, että meidän pitää löytää tasapaino. Toisaalta – eteläisen ja toisaalta itäisen ulottuvuuden välillä. Ja lopuksi vielä minä olen sitä mieltä, että vähemmän on enemmän ajatustapa on hyvä ja järkevä. Tämä pitäisi olla selkeä viesti meidän kumppaneillemme idässä sekä etelässä. Näin pyritään parempaan demokratiaan ja ihmisoikeuksien lisääntymiseen. Kiitoksia. Kiitoksia naapuruuspolitiikan kohdalla hän olemme aina todenneet ja myöskin tähän astisissa asiakirjoissa olemme pyytäneet, että naapuruuspolitiikkaa tulisi laajentaa ja myöskin kohdentaa koulutus- ja kulttuurin vaihtoon. Emme halua tässä mitään esteitä. Muodostamme haluamme mahdollisimman vapaan toiminnan ja tästä syystä ne ohjelmat, joita meillä on, esimerkiksi koulutusohjelma jolla on kaunis nimi, että sitäkin avattaisiin sen suuntaisesti. Ja tämä koulutusohjelma, jota nyt työstän, niin siinä tapahtui jotain. Komissio teki tämän aivan tietoisesti. Minä kysyin siltä. Puolalaisethan olivat ryhmässäni aika ikäviä sanoivat, että ei tämä näin toimi, koska eivät löytäneet sanaa naapuruus. Ja jos te nyt puhutte tästä, tästä kulttuuriohjelmassa Erasmus for All-ohjelmassa, niin siinä ohjelmassa todetaan kolmannet maat. Ja minulle kolmannet maat ovat aina tarkoittaneet Aasiaa, Afrikkaa, mutta eivät Eurooppaa. Kolmansien maiden alle otettiin kaikki nekin maat, jotka ovat kandidaattimaita, Serbia, Makedonia ja niin poispäin, mutta myöskin naapurustomaat ja myöskin kolmannet maat. Tämä tarkoittaa sitä kuitenkin, että kaikille kolmelle kategorialle on eri mahdollisuuksia. Niitä on ollut tähänkin mennessä Erasmus, myöskin Balkanin maille tällä välin, oli Tempus ja Erasmus Mundus ja, ja niin poispäin. Joten kolmansille maille, sillä tarkoitetaan kaikkea, jokaista kolmea kategoriaa. Ei teidän nyt tarvitse tässä hermostua, jos tässä naapurustopolitiikan ohjelmassa näin ei todeta, mutta eikö meidän tulisi kuitenkin kirjoittaa se sinne, jotta Teemme selväksi niille ihmisille, jotka lukevat se vain nopeasti läpi, että se on olemassa. Halusin vain huomauttaa sen tässä yhteydessä, koska se sopii tähän yhteyteen. Meidän pitäisi tukea tätä tässä ja herra Matula, no me voimme tästä käydä keskustella ja siitä täytyy äänestää. Se, että hyväksymmekö Matulan lähestymistavan, eli sen, että jos hallitukset, niin kuin valko tai missä nyt vaan, tai Ukrainassa, kun siellä nyt tapahtuu muutoksia ja hirvittäviä tapahtumia, että hallitukset monia asioita eivät ota huomioon, niin meidän tulisi kyllä pohtia, että pitääkö meidän tässä nyt rankaista nuorisoa, koska nuorisohan tässä rankaistaan näiden ohjelmien kautta, joita heille ei enää tarjota. Ymmärrän herra Matulaa kyllä siinä, että hän ei halua sitä, mutta tästä täytyy käydä keskusteluja ja uskon, että meillä on vielä mahdollisuus keskustella tästä silloin, kun ensi kerralla tästä äänestämme. Meillä on mahdollisuus jättää tarkistuksia 15. päivään toukokuuta kello 12 mennessä. Onko täällä joku komissiosta? Unohdin täysin kysyä. Poikkeuksellisesti, kun joku on paikalla? Ei? No ehkäpä. No TSKssa Kiitän keskustelusta, kiitän kaikkia esittelijöitä ja nyt siirrymme sitten kohtaan, mikäs meillä nyt onkaan, kohdat 9 ja 10, annapas tänne. 9 ja 10, edustaja Paalia Delli. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti. Voitte aloittaa heti, edustaja Paljadeli. Θα μιλήσω στα ελληνικά, κυρία Πρόεδρε. Kiitoksia. Aion nyt puhua kreikkaa, mikäli sallitte, rouva puheenjohtaja. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ja kiehtova aihe, joten uskoakseni minun täytyy tässä puhua täsmällisin sanakääntein. Olen erittäin iloinen siitä, että sain tilaisuuden puhua näistä kahdesta lainsäädäntöaloitteesta. Olisi hienoa myöskin kuulla, mitä komissiolla on sydämellään Kyse on kuitenkin loppujen lopuksi asiasta, jolla on seuraamuksia koulutuksen ja yliopisto- ja korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kannalta mukaan luettuna soveltava tutkimus. Nämä ovat seikkoja, jotka koskettavat meitä ja meidän valiokuntaamme. Mitä EIT tulee, instituuttiin. Kyse on itsenäisestä puolettomasta elimestä, jonka vastuualueena on valikoida ja arvioida hankkeita niiden rahoituskelpoisuuden kannalta 294 kautta 2008 asetuksen mukaisesti. Sen tarkoituksena on tukea innovaatioita Euroopan unionin tasolla siten, että innovaatioita integroidaan korkeakoulusektorin toimintaan. Ja tämä kaikki hoidetaan kansainvälisellä tasolla, ei pelkästään Euroopan unionin tasolla. Euroopan innovaatioteknologiainstituutti on toiminut toistaiseksi Budapestista käsin. Yhteistyöhankkeita tutkimuslaitosten ja yliopistojen välillä on pyritty aikaansaamaan ja myöskin kolmannen asteen koulutus on ollut merkittävässä asemassa. Mukana on ollut kansainvälisesti tunnustettuja tiedemiehiä ja tutkijoita. Kaikki tämä on toistaiseksi hoidettu siten, että instituutti toimii puolettomasti, täysin riippumattomasti, mutta kuitenkin Sirpaloituminen on ollut pienoinen ongelma. Tiedotuksen ja koordinaation kohdalla myöskin on ollut puutteita. Siksi instituutio ei ole, instituutio ei ole pystynyt vastaamaan globaaleihin haasteisiin. Mitä alkuperäisiin ehdotuksiin tulee asetuksessa 294-2008, olemme havainneet, että nyt meillä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus ottaa huomioon tiettyjä elementtejä jotka liittyvät instituutin ja yliopiston väliseen yhteistyöhön ja niiden väliseen parempaan koordinaatioon. Me voimme edistää innovaatioita Euroopan unionin tasolla tällä tavalla. Lisäksi meillä on nämä innovaatio- ja tietotaitokeskukset tai yhteisöt. Από τα πανεπιστήμια που μετέχουν σε keskukset korkeakoulut, yliopistot ovat toiminnassa mukana. Kyse on tohtorin tutkinnon tasoisesta koulutuksesta. Tutkimussa alan toimien tarkoituksena on antaa jonkinlaista lisäarvoa sille toiminnalle, jota on jo olemassa. Lisäksi tässä pyritään myötävaikuttamaan yhteiskunnalliseen kehitykseen ja pyritään samalla parantamaan Euroopan kansainvälistä kilpailukykyä. Niin ikään kyse on opetusalan toimista, koulutus, koulutuksesta siis. Kaiken perustana ovat ne periaatteet, jotka toistaiseksi ovat päteneet, eli huippuosaaminen on pyrkimyksiä. Toistaiseksi näitä KICS, eikä tieto- ja innovaatioyhteisöjä. Näitä on olemassa tällä hetkellä kolme. Ne toimivat 12 jäsenvaltion alueella sekä pohjoisessa että etelässä. Euroopassa on tätä toimintaa. Nämä kolme KICS-yhteisöä toimivat sektoreita, jotka ovat erittäin tärkeitä Euroopan tulevan kehityksen kannalta. Yksi tutkii ilmastonmuutosta, toinen kestävää energian tuotantoa ja kolmas tietoteknologiaa ja sen tulevaa kehitystä, tieto- ja viestintäteknologiaa. Lisäksi on meneillään maisterin tutkinnon tasoinen koulutusohjelma, joka mahdollistaa sen, että tutkimustyötä voidaan tehdä opiskelun yhteydessä ja myöskin tohtorin väitös tai tohtorin tutkinnon tasoista koulutusta on meneillään. Lisäksi kun samalla, samalla kun saa tutkinnon, saa myöskin tutkinnon alareunan leiman, jossa lukee Euroopan innovaatioteknologiainstituutti. Se siis myöntää näitä diplomeja. Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Eurooppa 2020 strategia ovat tässä myöskin taustalle Euroopan kilpailukyvyn parantaminen. Tähän liittyy kaksi pääasiallista tapaa, jolla voidaan myötä vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. Erasmus for all, Erasmus on kaikille ohjelma ja muuta toimet, jotka liittyvät tavalla tai toisella koulutukseen on koottu samaan sateenvarjon alle ikään kuin. Tämä on onnistunut siten, että on tuettu tiedeyhteisöä ja innovatiivista toimintaa. Samalla on pyritty parantamaan rahoituksen saantia, jotta pystyy vastaamaan tarpeisiin Intelligence Science on yksi osa-alue ja toinen on Social Challenges, eli yhteiskunnalliset haasteet, ja toinen innovaatiotutkimus. Kulttuurivaliokunta, meidän valiokuntamme, voi antaa lausunnon. Ensinnäkin alkuperäiseen asetukseen tehdyt muutosesityksen täytyisi tarkastella yhteistekstiä, joilla jolla perustettiin innovaatioteknologian instituutti. Ja toinen seikka on strateginen puitekehys, jonka piirissä tätä toimintaa harjoitetaan 2014-2020 vuosien osalta. Tässä yhteydessä on sitten seuraavat kommentit, että mitä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan toimialaan kuuluu, emme tietystikään saa tässä ylittää toimivaltauksiamme. Kyse on korkeakoululaitosten asemasta tämän asetuksen mukaisesti. Toisaalta tehtävämme on valvoa tilannetta, sitä mitä toimia on otettu käyttöön instituutin puolella. Olemme tehneet muutosesityksiä esimerkiksi asetuksen artiklaan kahdeksan se koskee näitä tutkintoja ja pätevyysvaatimuksia. Totean sen, että tämä artikla 8 ei oikeastaan millään tavalla muutu. Me halusimme, halusimme kuitenkin tehdä muutosesityksen. Eh, Itre. Defton. 256. Tarkistukset yhteistyössä ITRA-valiokunnan kanssa ovat myöskin meidän pyrkimyksemme tai osoitus meidän pyrkimyksestämme ottaa paremmin huomioon jotkut tilanteeseen liittyvät aspektit, jotka jäävät tässä hieman lapsipuolen asemaan ikään kuin. Olemme halunneet painottaa sitä roolia, joka instituutilla on ei pelkästään silloin, kun harjoitetaan tutkimustoimintaa, vaan myös silloin, kun etsitään tai pohditaan uusia tutkimuskohteita, tutkimuksen osa-alueita. Haluaisin viitata tässä seuraavan seitsemän vuoden mittaiseen strategiseen suunnitteluun. Strategisen suunnitteluun seuraavaa seitsemän vuoden ohjelmakautta varten. Ja pätevyysvaatimukset istuimen toiminnassa ja uudet otsakkeet, jotka mahdollisesti voitaisiin ottaa tämän instituutin toimialan innovaatiota, terve elämä, aktiivinen ikääntyminen, raaka-aineet kestävä, jätteiden käsittely ja kierrätys, kestävä tuotantoketju aina resursseista kuuteen saakka. Nämä olivat näitä alaotsakkeita. Tuotantoteollisuuden kestävä kehitys, kaupunkien liikkuvuus, kaupunkialueiden liikkuvuus ja niin poispäin. Nämä ovat tätä otsakkeita. Ja varsinkin mitä tähän toiseen ohjelmakauteen tulee tai sykliin tulee, meillä on jotakin epäilyksiä tai huolia, joista olemme samaa mieltä asiantuntijoiden kanssa ja halusimme hieman enemmän täsmennystä tiettyihin seikkoihin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 juttuina täällä. Yhteiskunnalliset aiheet tai seikat ovat jääneet tässä huomiota yhteiskunnallisen tason haasteet. Nimittäin tutkimus on erittäin tärkeää tulevien haasteiden kannalta katsottuna myöskin yhteiskunnan tutkimus, mikäli haasteet, jotka liittyvät horisontti 2020 ohjelmaan, eivät tule riittävästi huomioon otetuiksi joko KIKS-asiakirjan yhteydessä tai itse asetuksessa, niin siinä tapauksessa tämä on ongelma. Εκφάσεις της γνώσης, δηλαδή στην έρευνα και στην καινοτομία, αφήνοντας Tutkimus ja innovaatiot ovat kyllä saaneet painon, paljon painoarvoa, mutta niitä ei ole linkitetty kolmannen asteen koulutukseen ja sen toimintaan. Mikäli tarkastelemme yliopistoja, joihin tämä liittyy ja tieto ja osaamisen yhteisöä, mikäli tarkastellaan kokonaisuudessaan huippuosaamisalaa, on päivän selvää, että Lisää rahoitusta tarvittaisiin yliopistoille, jotta ne voisivat kehittää uusia tutkimushankkeita ja toteuttaa niitä. Meidän täytyy painottaa sitä merkittävää roolia, että yliopisto tulee jatkossakin olemaan ja myöskin kolmen asteen koulutuslaitoksilla koko tämän prosessin kannalta. Ihmiset, jotka suorittavat tutkimustoimia, heidän täytyy toimia yliopistojen piirissä itse. Tämä on erittäin keskeistä meidän lähestymistapamme valossa. Lisäksi pitäisi painottaa enemmän humanistisia ai- aineita. Vaihtavasti tässä on ollut pieni väärinkäsitys tämän asian suhteen, koska toistaiseksi aivan liikaa on painotettu tutkimusta, joka on helposti tilastoitavissa ja myöskin tieteellisen puolen tutkimusta. Mutta huomioon täytyy olisi ottaa myöskin muun tyyppinen tutkimus, humanistisenkin alan tutkimus. Voisin muistuttaa teidän mieliinne myöskin tietyt erityissektorit, arkeologian ja muun tyyppiset tutkimusalat, nekin pitäisi ottaa tässä huomioon. Hyvin paljon täytyy vielä tehdä ponnisteluita, että kaikki nämä seikat saadaan mukaan ja voidaan samalla painottaa horisontti 2020 asiakirjan tavoitteita. Kyse ei ole pelkästään siitä, että saadaan aikaan innovaatioita. Kyse on vain myöskin siitä, että Euroopan kilpailukyky ja huippuosaaminen tästä paranevata. Kyse on Euroopasta ja meidän täytyy Eurooppana olla kehityksen kärkipäässä. Vielen Dank. Ich bin völlig... Paljon kiitoksia. Olen täysin uupunut. Onko joku, jolla on kysymyksiä tähän tai huomioita tästä? Tämä oli hyvin monimutkaista. Edustaja Tryppel. Ich will noch gar keine ähm, abschließende Stellung. Ei mitään lopullista lausuntoa ole tässä aiheessa antaa, koska ymmärrän kyllä, että pitää asiaa vielä tutkia tarkemmin, kun ensimmäistä kertaa nyt sitten vasta Rova deliä tässä. Mutta haluaisin heti todeta, että nyt kun minulla oli mahdollisuus keskustella kolmen kiksin edustajan kanssa, niin minulla on kyllä positiivinen vaikutelma tästä. Ensinnäkin, kuinka on rekrytoitu ihmisiä, kuinka eri yrityksistä, tiedelaitoksista ja erilaista maista pyritty keräämään ihmisiä, jotka ovat hyviä tutkijoita, jotka minun mielestäni ovat sosiaalisesti hyvin vastuullisia ihmisiä, ja heillä on hyvä koulutus myöskin EU 2020-strategian mukaisesti. Suuren osan puheestani ymmärsin kyllä kriittisenä, mitä en kyllä nähnyt näissä ehdotuksissa, mitä puuttuu kyllä. Ja pitää todeta, että tämänhetkinen käsitykseni, jos todetaan, tässä tässä on tarpeeksi sosiaalista lähestymistapaa tai arkeologiaa. No minulle tuli sellainen kuva, että näiden kiksien valmistelu oli hyvin vastuullista ja mielenkiintoista, mutta kuten totesin, haluan tutustua asiaan vielä tarkemmin. Mutta en saanut näin negatiivista kuvaa asiasta, vaan kaikki vaikutti aika lupaavalta. Se tyyppi tapa, millä he ovat tulleet yhteinen. Että rekrytoinnissa puhuttu myöskin paljon hyvin sosiaalisesta vastuullisuudesta. Ja sen lisäksi kuulin myöskin, ja tämä on mielenkiintoista, että meritutkimuslaitoksesta, eli miten taas siis ekologisesti vastuullisia ja ottaa myöskin sosiaalisia aspekteja huomioon kaikissa niissä maissa, joilla on pääsy merelle. Ja miten tämä voidaan yhdistää sitten matkailuun. Ja että haluaisit vielä uuden kiksin tähän meritutkimukseen, meritieteisiin liittyen. No tämä on mielenkiintoinen ajatus, koska meillä on Euroopan unionissa paljon maita, joilla on suora pääsy merelle. Ja he, näiden taloudellinen ja ekologinen vastuu pitäisi olla myöskin esille otettuna. No tässä minun ensimmäinen kommentti. No tuli myöntää, pitää vähän tutkia asiaa vielä. Mutta uskon, että näin yleisesti ottaen tämä perusajatus ja perusrakenne että Eurooppa investoi tähän näin, on tärkeää. Ja tulemme keskustelusta komission jäsen Lewandowskin kanssa, joka on myös kertuksia 2013 tutkimuksen ja kehityksen suhteen, että antaisin enemmän varoja tähän aiheeseen. Ja olisi hyvä saada myöskin talousasioista vastaava komissaari tähän mukaan, vaikkakin talousarvio yleisesti ottaen tulee olemaan varmaankin aika pieni kasvu on noin 2 prosenttia maksusitoumuksissa. Bargo. Paljon kiitoksia kollega Bargo. Kiitoksia paljon myöskin. Minä haluan onnitella edustaja Delliä tästä mietinnöstä. Minunkin mielestäni on hyvä, että vahvistetun yhteistyömenettelyn puitteissa tässä toimitaan. Minäkin tuen sitä, että tämä instituutti, joka siis on Budapestissa, joka on Unkarille erittäin tärkeä, saa vahvempaa rahoitustukea, koska olen itse sitä mieltä, että tutkimus ja innovaatio kuuluvat eh, tai parantavat kilpailukykyämme ja talouskasvuamme. Tästä syystä meidän täytyy määrärahoja tässä kasvattaa. Sitten toiseksi nämä kuusi uutta kiksiä, jotka on tarkoitus perustaa vuosien 2014-2020 välisenä aikana, niin tuen kyllä tätä ajatusta, mutta miksi sen tulee tapahtua kahdessa vaiheessa? Sillä nämä uudet kiksit ovat sellaisia, että ne on tarkoitus ottaa käyttöön tietyssä järjestyksessä, enkä ymmärrä, että miksi juuri tällainen järjestys on päätetty eikä toinen. Mielestäni olisi parasta, jos Euroopan komissio perustaisi kaikki uudet kiksit jo heti vuonna 2014. Menestys on osoittanut, että niin sanotut uudet jäsenvaltiot eivät voi niin vahvasti osallistua kiksien työhön kuin vanhemmat jäsenvaltiot. Minä uskon, että asetuksen muuttamisen kohdalla pitäisi kiinnittää hyvin suurta huomiota tähän ongelmaan – PK-yritykset uusissa jäsenvaltioissa ovat niitä, jotka tarvitsevat kaikkein voimakkaimmin tutkimusta ja innovointia, myöskin edistystä näillä aloilla. Ja sitten pääsenkin seuraavaan kohtaan. Mielestäni PK-yritysten mukaanotto hankkeisiin olisi myöskin tärkeä askel, joka meidän tulisi ottaa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Oletan, että komissiosta ei ole ketään paikalla. Ai, onko? No loistavaa, hienoa. Ähm, Madame Lucia Ricalde, niinkö? Loistava, tämähän on hieno poikkeus. So, we would like to thank this committee for having invited us and give us the opportunity. Kiittäisin valiokuntaa, että on antanut meille mahdollisuuden esittää tämä ehdotus, jota komissio on valmistellut Eurooppaista innovaatio- ja teknologiainstituutista. Jos sallitte, haluaisin muistuttaa teitä alkuperäisestä ajatuksesta, joka tämän ajatuksena on tukea innovaatioita erityisesti tavalla, mitä ottaen huomioon tämä korkeakoulutus ja korkeakoulutason tutkimus ja innovaatio. Ja aika usein juuri korkeakoulutus on ollut se puuttuva linkki tässä innovaatioprosessissa. Tämänkin on innokkaita, että korkeakoulutuslaitokset ovat mukana tässä. Ovat täysivaltaisina jäseninä mukana EIT-aloitteessa mukana ja osallistuvat myöskin tähän innovaatioyhteisön luomiseen. Joten yliopistot ovat täysiä toimijoita tässä uudessa aloitteessa mukana tieto- ja innovaatioyhteisössä. Haluaisin myöskin puhua artiklasta kahdeksan liittyen pätevyyteen ja tutkimuksiin. Haluaisin painottaa sitä, että tutkimukset ja, ja tutkinnot annetaan juuri näiden tieto- ja puitteissa, jotka osastuvat näihin kikseihin. Tämä tehdään kansallisten menettelytapojen mukaisesti, joten läheisyysperiaatteen mukaisesti ei teillä ole minkäännäköistä toimintavaltaa tässä, vaan ne ovat ne yliopistot, jotka toimivat tässä yhteydessä. Ja tulemme myöskin toimimaan yhteistyössä jo olemassa olevien kiksien kanssa – Eli tämmöinen EIT-leima tulee näihin myönnettyihin diplomeihin. Ja tällä voidaan ottaa huomioon tiettyjä erityisluonteja, jotka liittyvät näihin, näihin tutkintoihin. Että tässä on paljon yrityskoulutusta taustalla ja pyritään tämän tyyppistä luonnetta kehittämään ja myöskin liikkuvuutta ja rajojen ylittävää liikkuvuutta pyritään kehittämään mutta niin vielä, kun niin todetaan vielä, että korkeakoululaitokset myöntävät nämä tutkinnot sinänsä. Teemojen suhteen seuraavaksi kuudeksi kiksiksi, mitä tullaan valitsemaan, niin teemojen valinta, sitä on katsottu hyvin tarkkaan komission taholla eri kriteerien pohjalta. Ja kaikkia teemoja on tutkittu ja tehty vertailuarvioita näiden kriteerien pohjalta eikä ne tule mistään tältä hihasta, vaan ne perustuvat hyvin avoimeen konsultaatioon, jossa sidosryhmille annettiin mahdollisuus kommentoida näitä kriteereitä. Ja silloin myöskin vahvistivat nämä kriteerit tämän pohjalta. Tämä perustuu hyvin pitkälti myöskin niihin prioriteetteihin, joita on 2020 agendassa tällä hetkellä mukana. Joten uskomme niin pitkälti, että teemojen valinta on perustunut hyvin tarkkaan analyysiin ja sidosryhmät ovat myöskin sen vahvistaneet. Haluaisin mainita vielä yhden kriteerin, joka minusta on erittäin tärkeälle yhteisölle. Että kiksien tulisi luoda erityyppistä koulutusta eri aluerajojen välillä – ja on tärkeää, että monialaisuus on mukana, että sitä tuettaisiin EIT ja tieto- ja innovaatioyhteisön puitteissa. Toinen kriteeri, joka on tärkeä, on se, että teemat valita sellaisilta alueilta, joissa Euro, Euroopalla on kyllä perustaa, mutta heikko tutkimustulosten taso tällä hetkellä. Että pyrimme ottamaan huomioon sekä koulutuksen ja monialaisen elementin ja tutkimuksen, tutkimukseen perustuvan komponentin. Miksi kiksi tehdään sitä kahdessa eri vaiheessa eikä kyllä kertaa prosessin alussa? Koska nämä kiksit ovat 7-15 vuoden pituisia ja komissiosta mieltä, että tämän eh, oppiminen toiminnassa on tärkeää. tämän takia voidaan tehdä nämä kahdessa vaiheessa. Ja näin voidaan jatkuvasti oppia ja kehittää niitä. Ja ennen kuin toinen kiksien vaihe aloitetaan, niin komissio pitää tehdä tarkka arviointi näiden kolmessa olevan kiksin vaikutuksista ja millä tavalla sitten toinen aalto voidaan tehdä, jotta voidaan maksimoida sitten EIT ja tieto- ja innovaatioyhteisön vaikutus. Ja tulee sitten jäsenvaltioiden osallistumiseen. Tämä on myöskin tärkeä asia ja komission mielestä on merkittävä asia. Ja tämä on yksi syistä, miksi strategisen innovaatioagendan puitteissa asia on otettu huomioon, että tietojen välitys voidaan taata unionin sisällä. Eli erotamme erilaisia aloitteita, että voidaan taata se, että tieto, joka kikseissä on luotu, se ei, se ei vain jää sinne tekstin sisälle, vaan sitä välittää eteenpäin ja sitä käytetään hyödyksi sitten innovaatioissa ja korkeakoulutoimijoissa, toimijoiden taholta kaikkialla EU-ssa. Ja sitten vielä PK-yrityksiä vielä kommentti taholta, niin PK-yritykset ovat jo mukana tällä hetkellä kikseessä. Ja PK-yritysten osallistuminen ehkä kaikessa kolmessa samalla tavalla jakautunutta. Tämä myöskin ilmasto kiiksissä tämä näkyy. Totta kai pyritään pk mukana, mutta eh, se ei aina tapahdu samalla tavoin. Ja totta kai kiksejä pyritään rohkaisemaan myös siinä, että pk-yritykset voivat osallistua niihin paremmin tulevaisuudessa. Kiitoksia. Dank für diese Information. Paljon kiitoksia tästä tiedosta. Tämä oli meille suureksi hyödyksi. Puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. Nyt ääneen pääsee enää edustaja Paljadelli. Ole hyvä. Kiitokset komissiolle näistä selvennyksistä tähän minun mietintööni liittyen. En usko, että tässä on mitään käsityseroja. Edustaja Trypel, en tiedä miksi te kuulitte tässä puheenvuorossani, että olisin suhtautunut kielteisesti tähän aiheeseen. Ei, tämä pidä paikkansa. En suhtaudu millään tapaa kielteisesti EIT, -hän. aivan päinvastoin. Minä halusin tässä ilmaista myönteisen kantani tähän, en suinkaan kielteistä. Ja toivon, että tämä väärin ymmärrys voitiin nyt tässä poistaa. No, totta kai jäsenvaltioita täytyy tukea mutta nämä ovat sellaisia haasteita, jotka ovat haasteita yrityksille, tutkimuskeskuksille ja nämähän menevät jäsenvaltioiden rajojen ulkopuolellekin tämä on myönteinen asia. Mutta nyt vielä kysymys. Me kyllä tiedämme, että myöskin humanistisissa tieteissä tarvitaan tutkimusta, mutta haluaisin kysyä, että saavatko humanistiset tieteet osan näistä tutkimuksista, kyllä vai ei? Sure that you can answer. En ole aivan varma, voitteko vastata. Selvä. Hän ei voi, koska hän ei tiedä vastausta. Tämä on hiukan vaikeaa. Haluatko? Ei. Ei to appreciate the opinion of the Commission in regard to... Mitä tulee komissioon ja sen asenteeseen humanistisen alan tutkimukseen? Välitämme komissiolle pyynnön, että ehkäpä seuraavassa keskustelussa tästä mietinnöstä saamme vastauksen kysymykseen, että onko humanistisella tieteellä myöskin tässä mahdollisuus, vai haluatteko nyt jo vastata? Voitteko vastata? Pyydän, että teette tämän. Kiitos. Next time. Aha, ensi kerralla. No ei siis ymmärrä. Te nyökkäilette, nyökkäilette, koska haluatte tehdä tämän ensi kerralla, vai haluatteko sanoa sen nyt? Ilomili vastaa tämän kysymykseen seuraavalla kerralla. Thank you. Seuraavalla kerralla. No niin, hyvä, hienoa. Kiitokset. Olet tyytyväinen. Nyt me päätämme tämän kokouksen. Pyydän, että olette huomenna kello yhdeksän äänestämässä täällä äänestyskortteinenne.